a comenzar la sesión. Hyvää päivää. Aloitamme istunnon ensimmäisenä kohtana. Meillä on innovatiivinen rahoitus sekä maailmanlaajuisella että Euroopan tasolla. Esittelijänä on Rova Anni Podimata ja annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan lyhyesti sanoa jotakin näin johdannoksi Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että olemme kaikki yhtä mieltä sitä tosiasiasta, että mietintö, joka koskee innovatiivisia rahoitusmalleja, on erityisen tärkeä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Meidän täytyy kaikkien pohtia uusia vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja aikana, jolloin Euroopan talous ja kansallisten jäsenvaltioidenkin taloudet tällaista kaipaavat kipeästi enemmän kuin koskaan. Tämä on erittäin tärkeä ulottuvuus, jonka puhutaan erityisistä rahoitusvälineistä. Laajempi ulottuvuus on tietystikin se säätelyrooli, joka täytyy saada myöskin kuntoon, kun tarkastelemme rahoitusmarkkinoiden ja talouden sääntelyjärjestelmä ja eri elementtejä, jotka liittyvät talouden hallintoon Tällaiset uudet innovatiiviset rahoitusvälineet ovat parlamentin kannalta erittäin tärkeä huomion kohde. Voimme siksi todeta, että yhteinen unionin lähestymistapa näitä innovatiivisia malleja kohtaan täytyy luoda. Meidän täytyy myöskin lähettää sellainen viesti, että Euroopan tasolla voidaan saada aikaan ratkaisuja, ratkaisuja jotka ovat lisäksi kansallisille ponnisteluille, täydentävät kansallisia ponnisteluita. Eilen jo keskustelimme hieman tätä sivuavista aiheesta, kun puhuimme tästä talouspoliittisesta paketista. Nyt halutaan luoda Euroopan tasolle innovatiiviset välineet voivat olla jonkinlainen porkkana, jonkinlainen kannustin jonka avulla voidaan kannustaa toimintaan. Niin lisäksi nämä voivat myötävaikuttaa siihen, että Euroopan unionin politiikasta tulee tehokkaampaa. Näin voi toivoa. Nyt voin ehkä käydä lävitse kompromissitarkistuksia, joita on voitu saada aikaan neuvotteluiden avulla yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Tarkistukselle on perinne yli 200. Meillä oli melkoisen suuria näkemyseroja joistakin asioista, mutta pystymme kuitenkin löytämään yhteisiä säveliä ja luomaan sellaista kompromissitekstiä, jolla on vahva kannatus. Täten Euroopan parlamentin on mahdollista puhua yhdellä yhteisellä äänellä. Tämä on merkittävä viesti sekä parlamentin että komission suuntaan. Kompromissitarkistuksista sitten, joita olen onnistunut laatimaan, voin todeta, että ne liittyvät kolmeen pilariin tässä mietinnössä. Ensinnäkin rahoitus sektorin verotus. Sen osalta olemme päätyneet toteamaan, että tällä hetkellä asiat ovat vielä vasta muokkaantumassa. Liikehdintä tapahtuu ja on avona edelleenkin useita vaihtoehtoja. Kohdassa viisi tekstissä viitataan siihen, että mahdollisimman nopeasti pitäisi tulopuolen puolen kysymyksiin puuttua, esimerkiksi verotuskysymyksiin, ja siinä otetaan huomioon myöskin nykyinen kehitys G20-maiden piirissä. Tiedämme hyvin, että meidän täytyy luoda kansainvälinen sopimus, jolla voidaan säätää rahoitusmarkkinavalvonta kuntoon. On tärkeää, että otamme opiksemme nyt meneillään olevasta kriisistä ja vaihdamme parhaita käytinteitä ja lainsäädäntöäkin jäsenvaltioiden välillä – jotta sitten kun saadaan jonkinlainen transaktiovero tai finanssitransaktiovero aikaan, silloin tätä mallia voidaan käyttää hyväksi muillakin maailman alueilla, Euroopan unionin ulkopuolella siis. Tämä voisi merkittävällä tavalla myötä vaikuttaa myöskin rahoitussektorin avoimuuteen, transparenttiuteen. Lisäksi toteamme tekstissä, joitakin seikkoja teknisistä seikoista, jotka liittyvät tähän finanssitransaktiosveroon ja todetaan, että tällä voisi olla lisää arvoa ja pitää olla jonkinlainen keskitetty malli. Ja todetaan, että tekniset ratkaisut täytyy saada kuntoon ennen kuin verotetaan käyttöön. Tässä verotaan komission puolelle, että komissio tekisi vaikutusarvion jo ennalta. Arvion, jos otettaisiin mukaan esimerkiksi maantieteellinen eriarvoisuus tehokkuus, kustannustekijät, jotka liittyvät tähän veroon ja sen soveltamisalan ja myöskin tulojen hallinnointi. Mitä vaihtoehtoja tässä suhteessa on avoinna? Tätä pitäisi komission pohtia. Tämä vetomus, jonka esitämme komissiolle. Sitten toinen vaihtoehto. Tämä liittyy kohtaan yksi. Euroopan parlamentin päätökseen maaliskuulta. Siinä viitataan vaikutusarvioon niiden vaikutusten osalta, joita tällaisesta eurooppalaisesta verosta olisi Euroopan unionin tulojen kannalta. Sitten viime tiistaina Strasbourgissa, kun keskustelin varjoesittelyiden kanssa, onnistuimme samaan aikaan kansanpuolueen voimin ehdotuksen, jotka liittyvät meidän tekstimme takaa maaliskuun 2010 tekstiin. Siinä otetaan uudelleen joitakin maaliskuisen tekstin kohtia ja pyritään tämän pohjalta luomaan yhteistä säveltä, yhteistä pohjaa. Ja tässä otetaan käsite veroto finanssisektorilla käyttöön. Sen viitataan veroihin sekä kansainvälisellä että eurooppalaisella tasolla. Tämä on sanamuoto, jonka muutkin voivat hyväksyä. Ja mikäli näin on, silloin kohta yksi on helpompi hoitaa kuntoon. Sitten kohdassa seitsemän on vielä jotakin avoimia kysymyksiä. Sen osalta on käyty lukuisia neuvotteluita ja nyt on saatu aikaan kompromissi. Kompromissi ehdotuossa Rova Beresin mietinnössä kohta 73 viittaa aivan samaan kysymykseen. Peresin mietinnön kohta 73 sen sana muutetaan suoraan kohtaan seitsemän mukaan. Lokakuussa täysistunto nimittäin suurella enemmistöllä hyväksyi tämän, joten tämä halutaan mukaan tähän minun mietintööni. Ja tässä tekstin kohdassa pyritään nyt siihen, että saataisiin aikaan yhteen ymmärrys kansainvälisestä finanssitransaktioverosta, mikä tämä ei onnistu. Silloin ensimmäisenä askeleena olisi se, että tämä otettaisiin käyttöön vain Euroopan tasolla ensivaiheessa. Tämä liittyy siis finanssisektorin verottamiseen. Sitten toinen osa tekstiä. Se osa, jossa viitataan eurobondeihin, eurojoukkovelkakirjoihin tai obligaatioihin. Niiden osalta olen nyt laatinut uuden otsikon, jotta tulisi selvemmäksi, mistä on kyse ja mitä eroa on euroobligaatioilla toisaalta näillä hankkeiden rahoittamiseen tarkoitetuilla eurobondeilla. Näiden suhteen olemme saaneet aikaan kompromissin. Tässä viitataan siihen tosiasiaan, että tänä päivänä on jo olemassa hyvinkin paljon keskusteluita euroobligaatiokysymyksestä. Ja keskustelut ovat pyrkineet nyt siihen, että saataisiin euroobligaatioita käyttöön ja tällä pystyttäisiin paremmin hallinnoimaan velkataakkaa Tästä on ollut hyvinkin paljon puhetta viime aikoina. Ja tähän tekstiin me haluaisimme lisätä jotakin viime joulukuun tekstistä, jossa puhuttiin vakausmekanismista. Päätösauselmassahan vaadittiin, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyisivät yhdessä komission kanssa merkittävän poliittisen viestin joka sitten johtaisi siihen, että tarkoituksenmukaisella tavalla otettaisiin eurobondeja käyttöön investointien aikaansaamiseksi eurooppalaisia hankkeita varten. Tästä on laadittu kompromissitarkistus, jolla pyritään juuri tähän. Siten että pystytään paremmin kehittämään investointeja, samanakaan investointeja, strategisia tavoitteita silmällä pitäen 2020-strategian rahoittamiseksi esimerkiksi energia, verotus, tässä on yhtyä komission ehdotukseen. Lyhyesti voin ehkä kertoa tästä aiheutta ja periaatteesta vielä. Saastuttaja maksaa periaate pitäisi saada mukaan tähän energiaverotuskysymykseen. On nimittäin tarpeellista, että saadaan jonkinlainen siirtymäkausi tai siirtymä aikaan niin, että työtä ei niinkään verotettaisi, vaan pikemminkin ympäristön saastuttamista verotettaisiin enemmän. Me kaikki tiedämme, että nyt kiireisesti täytyy saada aikaan tällainen energiavero. Tässä yhteydessä haluamme myöskin ottaa mukaan erinäisiä kriteereitä, mukaan ottaa hiilidioksidipäästöihin liittyvän kriteerin. Tällä on kahtalainen hyöty, mikäli hiilidioksidia verotetaan yhtäältä. Tällainen vero saattaa johtaa saastuttajien puolella käyttäytymistapojen muuttumiseen tai toimintatapojen muuttumiseen ja toisaalta voidaan ottaa käyttöön tällainen rajavero, border tax adjustment, niin että voitaisiin veron muodossa periä jonkinlaista hiilidioksidiveroa silloin, kun yhteisön sisään tuodaan tavaroita kolmansista maista. Lisäksi komissio on tehnyt ehdotuksensa, tai pikemminkin ITRE-valiokunta on tehnyt omia ehdotuksiaan tätä silmällä pitäen. Mitä kehitysavun rahoittamiseen tulee, tai pikemminkin tutkimus- ja tuotekehityspuolen rahoitukseen tulee, tai tulkikorjaa, kyse on siis äh, kehityspolitiikan rahoituksesta. Kehitysasioiden valiokunta on pohtinut tätä puolta varjoesittelijöiden kanssa. Tätäkin on työstetty ja haluaisinkin kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöitä ja kompromissihalukkuudesta. Ja toivon todellakin, että viimeisistä esteistä, jotka liittyvät tähän kohtaan seitsemän tekstissä, päästään vielä yli. Niitä päästään kunnianhimoiseen tekstiin, jonka kautta voidaan löytää ratkaisuja, ratkaisuja joiden valossa voidaan edistää yhteisiä eurooppalaisia intressejä. Näinä vaikeina aikoina nyt Euroopassa tarvitaan johdonmukaisuutta ja kohesiota ja parlamentin uskottavuudestakin on kyse. Kiitos paljon. Muchísimas gracias. Kiitokset, rouva Odimato. Puhuitte tässä kuin Ruuneperi. Ja seuraavaksi EPP-ryhmän puhuja. Kiitos. Haluaisin sanoa, että jos otetaan huomioon se, kuinka vaikea ja arkaluontoinen tämä asia on, me olemme saaneet aikaan aika paljon. Ja lähestyneet lopullista kompromissia, mutta kuten Anni taas sanoi, niin on vielä paljon matkaa ennen kuin voidaan viimeistellä kompromissit. Ja olisi poliittisestikin hyvä, jos me voisimme löytää yhteisen kannan. Ja uskon, että saamme sen aikaan ennen ensi viikon äänestystä. Ei ole kuitenkaan syytä toistaa kaikkea sitä, mistä jo olemme sopineet, mutta haluaisin vain lyhyesti käydä pariin eri mielisyyteen käsiksi. Niistä keskustellaan vielä ja varmasti ymmärrätte siitä, mitä Rova Podimatta sanoi, että kaikkein tärkein tässä on finanssitransaktiovero, jossa mietinnön esittelijän tarkoitusperä on pitäytyä siinä tekstissä, joka äänestettiin Rova Beresin mietinnössä. Eli meillä olisi EU-vero vero FTT. Sitä pidettäisiin mahdollisena vaihtoehtona EU-tasolla. Olemme kaikki tietoisia niistä mahdollisista eduista ja haitoista, joita tällaisella verolla olisi. Finanssitransaktioverolla olisi EU-tasolla. Meidän on kuitenkin odotettava vaikutustutkimusta ja katsottava sitä mahdollisimman tarkasti sen jälkeen, kun se on viimeistelty. Ennen kesää ja jos sitä pidetään hyvänä, niin silloin voisimme mennä tähän suuntaan, mutta vain näillä ehdoin. Eli meidän täytyy tehdä työtä ja katsoa, kuinka pitkälle voimme mennä pyrkiessämme kompromissiehdotukseen. Olen Anni Podimatan kanssa samaa mieltä siitä, mitä kohtaan yksi tulee. Siinähän viitataan maaliskuiseen päätöslausamaan viime vuodelta varmasti löydämme tässäkin sopimuksen, jos otamme, poimimme sieltä päätöslauselmasta asioita sellaisena kuin se päätöslauselma äänestettiin. Ja mitä tulee euroobligaatioihin ja hiilidioksidin veroon, niin varmasti pääsemme niissä yhteis- yksimielisyyteen. Ja voimme siten viimeistellä myös viitteen, joka jo koskee varojen voimavarojen halli, resurssien hallinnointia ja sitten finanssialan veroa. Me emme ole vielä päässeet perille, mutta olemme aika lähellä maalia ja toivottavasti löydämme ratkaisun ennen ensi viikon äänestystä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Danuta. Seuraavaksi herra Smith. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja haluan kiittää Rova Podimata. Tämä, kuten Danuta Hybner sanoi, niin tämä on varsin kiperä kysymys ja tiedämme tämän, mutta olemme keskustelleet tästä jo tuntikaupalla. Ja ainakin meidän mielestämme ALDE-ryhmässä olemme viime viikolla Strasburgissa päässeet jo joihin johtopäätöksiinkin. Tässä on tietysti kaksi ongelmaa. Tämä transaktiovero ja toinen on tämä euroobligaatiot, mutta euroobligaatiot lienee helpompi juttu ratkaista ja uskon, että meillä on yhteinen teksti viime vuodelta, josta olemme sopimeet. Mutta transaktioverosta FTTstä, siis kuten Rova Hybnä tuossa sanoi tuossa aiemmassa mietinnössä, oli vaikeaa päästä kompromissiin, eikä se ollut helppoa myöskään vihreille. Viime vaiheessa tehtiin suullisia tarkistuksia, mutta kuitenkin sitten meidän näkemyksen mukaan lopussa me liberaalit voimme hyväksyä tuon koko tekstin, vaikkakin sitten äänestimme sitä osaa vastaan, jossa sanotaan, että EU ei että EU, EU pitäisi ottaa ensimmäinen askel, vaikkakin se on, se on tuossa tekstissä, niin me äänestimme sitten Beresin mietinnön, tuon Beresin mietinnön puolesta lopulta, ja uskon, että meidän pitäisi menetellä samalla tavalla tällä kertaa, ja... Ähm, ja uskon, että tämä on se kompromissi, johon viime viikolla Strasbourgissa päästiin, mutta en tiedä, josko näin on sitten asiantila myöskin EPPn puolella. Mekin haluamme meidän ryhmässämme tietää, aiotteko tukea tätä mietintöä, jos tämä teksti on siinä mukana. Muutoin minulle olisi aika vaikeaa sitten vakuuttaa joitakin kollegoitani niin siitä, koska he eivät tätä niinkään puolla, tätä eurooppalaista ensimmäistä askelta, niin että meidän näkemyksemme mukaan tämä on se jäljelle jäänyt kompastuskivi, mutta muutoin uskon, että olemme päässeet kompromisseihin ja tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitokset. La señora Danuta Hubner quiere... Danuta Hubner, haluaisi, haluatteko vielä selventää näitä kysymyksiä, jotka herra Schmidt otti esille? As clear as one can be yritin olla niin selkeä kuin tässä vaiheessa voidaan olla. Meillä on sopimus, joten emme voi tässä vaiheessa hyväksyä siis viikkoa ennen lopullista äänestystä emme voi hyväksyä sitä sanamuotoa, joka on suoraan viime vuoden mietinnöstä, jossa selkeästi sanotaan, että mitä tulee transaktioveron käyttöönottoon, niin se pitää tehdä mahdollisimman laajapohjaisesti. Siis tämä ei ole kysymys. Siis tämä transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön ensimmäisenä askeleena Euroopan tasolla. Olemme vakuuttuneita siitä, että ei pitäisi näin suorasti asioita sanoa, vaan meidän on selvästi odotettava tätä vaikutustutkimusta ja olemme kolme kertaa komission jäseneltä kuulleet aivan julkisesti, että tämä tullaan valmistamaan tai tämä valmistuu tänä vuonna. Jos komissio on sitä mieltä, että tämä vero voidaan ottaa käyttöön EU-tasolla ja sitten jos muut maat maailmanlaajuisesti torjuvat tämän, niin siinä vaiheessa voisimme pitää mahdollisena tätä veroa EU-tasolla, mutta ennen kuin olemme voineet saada komission tutkimuksen, emme voi tätä tukea, koska emme voi tässä vaiheessa mitata täysin suhdetta mahdollisten etujen ja mahdollisten haittojen välillä EU-tasolla. Siis tässä itse asiassa kaikki se, mitä voin selvitykseksi sanoa. Ja olen ymmärtänyt, että meillä on vielä muutama päivä ennen kuin tämä pitää, tästä pitää tehdä lopullinen päätös asiakirjasta, mutta okei, siinä kaikki. Kiitos. Kiitos. Sitten kysyn komissiolta, milloin tämä asiakirja julkistetaan, johon, herra, johon Danutta tuossa äsken viittasi? On Otmar that I didn't hear what you wanted me to... to... No, no, no, I am... En toki ymmärtänyt, mitä kysyitä. To, to forward. Ei, vaan kysyn sitä päivämäärää, jolloin komissio aikoo tämän vaikutusten arvioinnin julkaista. En voi oikeastaan sanoa enempääkään kuin mitä komissaari pari viikkoa sitten vaikutusten arviointi tulee kesän korvilla. Eh. <coughs> El señor, ahora tengo al señor Lam, eh. Philip Lambert seuraavaksi. Well, I don't want to interfere. En nyt halua millään tavalla puuttua keskusteluun, jota liberaalit ja kansanpuolet käyvät keskenään, mutta haluaisin sitten sanoa, mitä nyt ajattelen asiasta. Hienoa, että sekä Danuta että Olle puhuvat näin avoimesti asiasta. Tämä on erittäin arvokasta keskustelua. itsekin haluan puhua tässä, pistää korteita pöydälle. Nyt puhun ALDE ja EPP-ryhmille. Kumpikin ryhmistä pitää hyvin tiukasti kiinni siitä, että saamme nopeasti kestävän konvergenssin aikaan ja julkisen talouden kuntoon. Velkaa täytyy leikata ja menoja täytyy leikata. Kumpikin on täysin selvä sanoissa näin. Kuitenkin kumpikin ryhmä sanoi, että meidän täytyy investoida 2020 tavoitteisiin, ja osa tuosta investointimäärästä on julkista, osa yksityistä. Joka kerta, kun aloitamme keskustelut resursseista, määrärahoista, jotka mahdollistavat sen, että todellakin pystytään tekemään investointeja 2020 tavoitteisiin, joka ikisen aiheen yhteydessä olipa sitten kyse resursseista tai muusta, vastaus on joko kyllä Tämä vastaus on joko ei, tai sitten sanotaan, että mietitään vielä, tai sitten tarvitaan vaikutusarvio. Ja minua hieman hämmentää tämä, koska minä haluaisin nyt ymmärtää, miten te voitte yhdistää nämä kaksi asiaa. Toisaalta haluatte säästää, ja lisäksi haluatte investointeja 2020-strategiaan. Ainoa tapa saada tämä laskutoimitus täsmäämään, mikä minun mielestäni on mahdollista, mikäli emme yritä mikäli emme verota yrityksiä, tämä se CCTB-kysymys, ja mikä halutaan finanssitransaktiovero, tätä täytyy pohtia, ja sitten veropetokset, ne täytyy saada kuriin, koska tietojen vaihtoa ette kuitenkaan tue. Joten ainoa resurssi, joka jää jäljelle, on tulojen verottaminen, työn verottaminen. Tämä tarkoittaa jälleen kerran sitä, että verrataan niitä joiden maksukyky on kaikkein heikoin. Joko heitä voidaan verottaa tai sitten antaa heille vähemmän julkista tukea, tukiaisia, työttömyyskorvauksia ja muita sosiaalitukia. Miten suoraan sanottuna, minä haluaisinkin jonakin päivänä ymmärtää sen tavan, miten te saatte tämän yhtälön täsmäämään, koska luvut ovat loppujen lopuksi, ne eivät täsmää. En suoraan sanottuna ymmärrä, mihin te pyritte. Sitten minun ehdotukseni olisi, että pidetään kiinni veresimietinnön sanamuodosta, ja mikäli tämä on vaikea sulattaa, niin sitten keksitään vaihtoehtoja muuttaa uskottavia vaihtoehtoja, koska suoraan sanottuna, mikä te jatkuvasti jauhatte samaa asiaa, että lisää resursseja, mutta ei lisää resursseja, mutta ei leikata myöskään menopuolta. Minun mielestä tämä on täysin mahdotonta ja mikäli tämä nyt olisi mahdollista, niin mielelläni tietäisi miten. Kiitos Filip. Seuraavaksi Ivo Strecek. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. En halua jatkaa herra Lambertin aloittamaa puhetta Katsomatta luottaa siihen, että jotkut hänen ajatuksensa saattavat olla mielenkiintoisia, vaan haluan pikemminkin keskittyä siihen, mitä, tai Rova Podimatan mietintöä. Ja haluaisin sanoa, että arvostan sitä työtä, mitä hän on tehnyt, koska tämä on monimutkainen asia, erittäin rakenteellinen. Ja kuten herra Lambert sanoi, erittäin vaikea joidenkin jäsenvaltioiden tukea. EU:ssa, joten se on totuus. En halua toistaa ensimmäisiä kommenttejani tästä aiheesta, joka on, jota kutsutaan nimellä innovatiivinen rahoitus. Me emme ole millään tavalla verotuskonsolisoinnin keskellä, vaan pikemminkin alus, emme ole sen alussa, vaan olemme keskellä sitä. Ja mielipiteeni on, että tämän pitäisi heijastua Euroopan parlamentissa ja sen jäsenissä. Joten tuskin voimme välttää sellaisia sanamuotoja, että myös Euroopan toimielinten ja niiden ohjelmien – ei pitäisi edetä ilman, että budjetin menopuolta hieno säädetään. Siinä itse asiassa kommenttini, mutta en halua sitä toistaa. Mitä Rova Hybneriin EPPstä tulee ja koskien transaktioveroa, jos se pannaan täytäntöön ainoastaan EU-tasolla, niin silloin tämä lisäisi taakkaa, mitä rahoituslaitoksiin tulee. Ja silloin liiketoiminta EU:ssa olisi vähemmän kilpailukykyistä verrattuna muuhun maailmaan. Se on hyvin monimutkainen kanta, ja uskokaa minua, jossakin jäsenvaltiossa ja tulemme neuvostossa huomaamaan tämän. Nämä toimet ja siis verovälineet, ne tullaan blokeeraamaan. Siis Euroopan neuvostossa. Emme tule tukemaan sellaisia tarkistuksia, jossa enemmän päätösvaltaa siirretään tai ruvetaan keräämään lisämaksuja Euroopan, toimi, Euroopan toimielimissä ilman selvää toteutettavuutta tämä on vaarallinen askel Emmekä myöskään halua tukea sitä, että jäsenvaltiosta yritetään saada enemmän rahaa, ainakaan kansalaisilta, koska kansalaiset ovat veronmaksajia ja on jo kuultu kommentteja ja siis Rouva Podimaatan mietinnössähän on tällaisia ehdotuksia. Me kuitenkin olemme yhtä mieltä kaikista, kaikesta siitä, mikä tässä mietinnössä on, jossa sanotaan, että pitäisi olla tai konsolidoida ja nykyaikaistaa budjetteja niin, että ne vastaisivat nykymaailmaa. Ja haluan vakuuttaa teille, että meidän kantamme, me haluamme kannallamme välttää sosiaalista levottomuutta siten, että perusrakennemuutoksia viivytettäisiin Euroopan jäsenvaltioiden tasolla. Mitä sitten euroobligaatioihin tulee? Niin ymmärrän, että voimme pitää niitä tai katsoa niitä eri ideologisista näkökannoista. Ja voimme nähdä edut ja haitat. mutta olen hyvin epäilevällä kannalla euroobligaatioiden suhteen, että ne jollain tavalla saisivat aikaan enemmän vaaratilanteita ja pidän euroobligaatioita tällaisena piilotapana sille, että kansallinen velka, siitä tehtäisiin jollain tavalla koko EUta koskevaa ja meidän pitäisi tosiaan katsoa hyvin tarkoiten, tarkoin kaikkien niiden finanssivälineiden käyttömahdollisuuksia, jotka meillä on. Kiitos Rova Podimatalle ja siinä lyhyet kommenttini. Kiitokset. Seuraavaksi Klutek, mutta komissiolle sanoisin, että tämä vaikutusten arviointi luvattiin komissaarin kuulemistilaisuudessa ja nyt sitten sanotaan, että se tulee vasta sitten kesällä, niin tämä kuulostaa aikamoisen pitkältä aikaväliltä, kun ajatellaan, että kysymys on kuitenkin hyvin tärkeästä asiakirjasta, jotta me saisimme tämän oman työmme valmiiksi. Olkaa hyvä. Eh, Herr Ja, ich möchte erstmal der Kollegin Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää rouva Podimaattaa erittäin hyvästä työstä ja hyvästä esittelystä, kun hän mainitsi eri tapoja, joilla EU voi näytellä roolia talouden kuntoon saattamisessa. Vasemmisto, vasemmiston piireessä on vaadittu tiettyjä asioita, esimerkiksi eurobondeja, hiilidioksidiveroja, veroja ja finanssitransaktioveroa, mutta kaikki riippuu tietystikin yksityiskohdista. Pyydän anteeksi, en ole vielä käynyt lävitse kaikkea. Pyydän tätä anteeksi. Pienen ryhmän hieman vaikeampi sulattaa näitä asioita. Meillä täytyy vielä katsoa yksityiskohtaisesti, voimmeko tulla mukaan kompromisseihin. Tänään en voi tätä vielä suorata kädeltä sanoa. Haluaisin vielä puhua siitä, halutaanko transaktiovero, joka olisi Euroopan laajuinen vaikka maailmanlaajuinen. Tarkistuksia on tehty, joiden mukaisesti olisi järkevää ottaa ensin käyttöön Euroopan laajuinen finanssitransaktiovero. Minun mielestäni tämä olisi aivan käytännönläheinen ratkaisu. Euroopan tasolla meillä on erinäisiä rakenteita jo olemassa. Meillä on Euroopan parlamentti ja puitteet, jonka sisällä tämä vero voitaisiin ottaa käyttöön. Euroopan unionin suhteellisen iso talousalue, joten minun nähdäkseen se pystyisi ilman suurempia riskejä ottamaan tällaisen veron käyttöön. Kansainvälisellä näyttämöllä tilanne on monimutkaisempi, koska kansainvälisellä tasolla ei ole sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaisivat sen, että hyvin nopeasti voitaisiin sopia asioista ja organisoida tämä asia. Katson, että olisi kyllä toivottavaa, että tämä vero saataisiin käyttöön kansainvälisesti, mutta katson, että tämän toteuttaminen olisi äärimmäisen vaikeaa. Joten katson, että mikäli kaikki voisimme olla samaa mieltä asiasta, niin olisi hyvä aloittaa siitä, että Euroopan tasolla olisi tämä vero ensin käytössä. Sillä voisi olla välittömiä vaikutuksia, ja meidän täytyisi nyt käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme. Lisäksi haluaisin tukea sitä, mitä Philippe Lambert totesi hetki sitten. En halua toistaa, mitä hän sanoi. Haluan tukea häntä kylläkin. Yhtä seikkaa haluaisin hieman li- täydentää. Philippe Lambert viittasi EU 2020-strategiaan ja siihen tehtäviin investointeihin. Eilen jo puhuin asiasta, joka liittyy viimevuotiseen teemavuoteen – eli köyhyyden vastaiseen taisteluun. Tuon yhteydessä komissio järjesti keskustelufoorumin, jonka sisällä mainittiin hyvin monia kunnianhimoisia tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi. Mikäli näihin tavoitteisiin halutaan päästä, tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta tarvittaisiin, mutta saman aikaan puhutaan säästötoimista. Nähdäkseni olisi tarpeellista Euroopan unionin tasolla jatkuvasti var- varmistaa tällaisten toimien rahoitus, koska kansalaiset haluavat tietää, mitä konkreettista lisäarvoa EUlla on heidän elämänsä kannalta. Ja kun tarkastelee asioita tässä valossa, niin nähdäkseni on todellakin kiireellistä saada aikaan Euroopan talouden konsolidointia ja erityisesti jäsenvaltioiden taloudet täytyy saada kuntoon. Ja myöskin yhdyn näihin kommentteihin, jotka liittyvät vaikutusarvioihin. Kiitos. Kiitokset. Meillä on noin seitsemän minuuttia aikaa ja meillä on täällä vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Toivon, että puhutte sen mukaisesti. Um, thank you. Um, um, Ford. Kiitos. Haluaisin puhua näistä projektihanke velkakirjoista mutta en näe näissä kompromisseissa yhtään avainsanaa omista tarkistuksestani, mutta kompromissi merkitsee sitä, että otetaan mukaan joitakin näitä ja kaksi asiaa haluaisin mainita näistä hankejoukkovelkokirjoista, mutta en näe, että ne olisivat mitenkään ristiriitaisia, koska en sano, että me vastustamme tällaisia velkakirjoja, mutta on joitakin ehtoja, jotka on saatava aikaan. Ensimmäinen tarkistus, ja tämä tulee, syntyy kysymyksestä, kun me puhumme Euroopan investointipankeista, niin silloin, siis ensimmäinen asia on, että jos on julkisen ja yksityissektorin rahoitusta, niin silloin kaikki tämän, näistä täytyy ilmoittaa aivan siten, että ollaan demokraattisesti vastuullisia. Meidän pitäisi saada joko nämä sanat kompromissiin tai sitten meillä pitäisi olla mahdollisuus äänestää tästä. Ja silloin, jos puhutaan kansallisesta, siis rajat ylittävästä projektista, niin silloin pitäisi katsoa, minkälaisia vaaroja tähän liittyy. Tiedämme, että jäsenvaltiot ovat hyvin tai hyvin helposti reagoivat sellaisiin asioihin, jotka ovat jonkunnäköisiä vakuuksia, yhteisiä vakuuksia. Ja jos me voisimme saada jonkunlaisen kuvan siitä, millä tavalla rahoitusta voitaisiin käyttää viisaasti, joten voitaisiin nämä haitat välttää, niin silloin siis äänestäkäämme tästä, tai sitten meidän pitäisi sisällyttää tämä kompromissiin. Mitä tähän joukkovelkakirjakysymykseen tulee, niin olin kuulin, kuulin komission jäsenen puhuvan tästä tällaisena finanssiinsinööritaitona, siis haluaisin sanoa, että te todella voisitte käyttää tässä erilaista kieltä. Ja viimeinen asia, josta puhuimme eilen, puhuin tästä talouden ohjausjärjestelmäpaketista ja sanoin, että EU-budjetin pitäisi, se pitäisi alistaa samanlaiselle avoimuudelle – niin, että meillä olisi tällainen kolmen vuoden ennakointi. Ja ne, jotka tukevat enemmän veroja Eurooppa-tasolla, niin heidän osaltaan tämähän suuresti, suuresti muuttaisi Euroopan budjetin luonnetta. Ja tosiaan tuen niitä tarkistuksia, jossa sanotaan, että EU-budjetin pitäisi olla yhtä helposti seurattavissa kuin jäsenvaltioiden. Kiitos. Peace. Kiitokset sitten herra Ulman. Dankeschön. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ani Podimaattaa tästä valtaisesta työstä, jonka hän on tehnyt. Kiittäisin myöskin varjoesittelijöitä. Tosin kyllä tiedän, miten paljon kiviä on vielä tiellä ennen kuin viisaiset kysymykset on saatu ratkaistua. Tie on vielä pitkä ja kivinen. Ja kun tarkastelemme tätä keskustelua, niin en halua osallistua siihen siksi, että sosiaaliset demokraatit mielellään puhuisivat uusista tulonlähteistä. Ei tämä ole se syy. Kollega Ferber, voin ehkä nyt yllättää teidät toteamalla, että nyt sanon tämän ihan tosissani. Kun tarkastelen päivämäärää ja eurovyöhykkeen velkaantumista vuonna 2007, kollegata tietävät Rova Hybner mukaan luettuna ammattinsakin puolesta, että kun tarkastellaan tietoja ja talouskriisin puhkeamista, niin kynnysarvo, johon me pyrimme, eli 60 prosenttia, uskon, että siihen päästään. Tänä päivänä julkinen velka on 80 prosentin tasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän on olemassa kolme eri osatekijää, kolme syytä. Kansainvälinen rahoituskriisi johti siihen, että unioni reagoi siihen. 25-30 prosenttia BKTLstä katosi pankkirakenteiden saneraamisen. Jopa 30 prosenttia BKTLstä käytettiin tähän. Tämä oli reaalitalouden kriisi. Tähän reagoitiin hyvin voimallisesti ja tästä syntyi tämä epätasapainotila, josta nyt halutaan päästä eroon. Velkaa kertyi velan päälle. Nyt pitäisi syyttää sormella niitä, jotka ovat syypäitä. Shemetta viittasi pari päivää sitten siihen, että tässä dramaattisessa tilanteessa ei kaikki ole kohdeltu tasavertaisesti. Minä ymmärrän kyllä hyvin toisaalta se, mitä neuvoston puheenjohtaja eilen sanoi, kun hän viittasi tilanteen dramaattisuuteen ja siihen, että se on vaikea hallita. Ymmärrän kyllä, miksi hämmennys tässä nyt valitsee. Arvoisa Rova Hybner, mikäli parlamentti ja tämä valiokunta osallistuvat siihen, että komissio ja neuvosto pyörittävät peukaloita, niin me hyväksymme tämän, niin toivoisin, että ei käy näin, mutta saattaa, että parin vuoden kuluttua tilanne kärjistyy ja mitä eurovyökötä ei enää olekaan. Puola ja Ruotsi liittyvät ja muut maat, jotka haluat liittyä, johtavat siihen, että eurovyöhyke muuttuu aivan erilaiseksi. Siksi meidän täytyy tänä päivänä keskustella asioista ja päättää eri toimista. Parlamentilla on oma vastuunsa suhteessa kansalaisiin ja juuri siksi meidän täytyy täällä nyt päättäväisesti ottaa kantaa. Päättäväinen kannaton tarpeen. Kansanpuolen esittämä sanamuoto siitä kiittäisin herra Smithia, äh, Schmidtiä hänen joustavuudestaan. Ehkä tässä päästään vielä sopuun. Mikä tämä on kansanpuolen viimeinen sana? En ymmärrä, miksi emme vetoaisi sen puolesta, että Rova Fortman Koolin viinintä lykättäisiin siksi, kunnes komissio on antanut meille vaikutusarvion, koska tämä saattaa vaikuttaa tilanteeseen jäsenvaltiossa. Ehkä tämä olisi järkevä tapa edetä. Kiitos. Nyt aika käy väsiin. Mitä, siis lyhyestä virsi kaunis, niin kuin tavataan sanoa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikein viittasitte siihen, että kuulemistilaisuudessa komissaari lupasi vaikutusarvion. Tästä on kulunut miltei vuosi. Viime vuoden helmikuussa hän antoi tämän Euroopan parlamentin keskustelussa tämän lupauksen. Tästä täytyy nyt pitää kiinni. Hyvä kollega Pulman. Mikäli väitätte, että me tässä pelaamme aikaa, niin ei teidän kannata meitä tästä syyttää, vaan pikemminkin komissiota. Aihe, josta nyt oikeastaan puhumme tänään, ovat innovatiiviset rahoitusjärjestelmät Euroopan tasolla ja kansainvälisellä tasolla. En nyt oikein tiedä, onko uusien verojen käyttöönotto yksin omaan innovatiivista. Ja kollega Lamberta, te tunnette sitten? Tässä taas sanotaan teille vastauksia. Ja vihreisiin usein suhtaudutaan suopeasti, koska heillä saattaa olla vaihtoehtoisia vai ratkaisutapoja, mutta nyt minua hieman kyllästyttää tämä keskustelu. Mikäli kaikki nyt pitää paikkansa se, mitä te sanoitte, niin sitten teidän pitäisi rehellisesti tunnustaa, että koko tämä rahoitusjärjestelmä pitäisi kantaa päälailleen. Jäsenvaltiot ovat nyt äh, sitten velkaantuneet, äh, pitäisikö tämä ratkaista siten, että Euroopan unioni velkaantuu eurobondien avulla Kreikan tapaisen maan yhteydessä? Kreikka joutuu maksamaan valtion verosta 10 prosenttia. Ja sitten, mikäli sitten otetaan joukkovelkakirjaa käyttöön ja Wortman Koolin ehdotukset hyväksytään, niin mihin tässä sitten joudutaan Mikäli on velkaantunut, sitten tämä velka kaadetaan muiden niskoille, niin onko tämä sitten asianmukaista toimintaa? Te viittasitte valtioiden ylivelkaantumiseen ja sitten nämä velat sitten kasattaisiin jonnekin muualle. Älkää nyt viitsikö. Nyt pitäisi rehellisesti vastata siihen kysymykseen, mikä on valtion tehtävä uudella vuosisadalla? Onko kyse tällaisesta täyshoidosta, jota valtio antaa ihmisille, kansalaisille. Silloin tarvittaisiin lisää rahaa. Vai pitäisikö antaa talouden, toimijo- talouden toimijoiden tehdä tehtävänsä, talouden pyörien pyöriä? Keskustelu voidaan käydä ja vastauksena ei voi olla se, että otetaan uusia vero, veroja käyttöön ja kasataan velkaa jonnekin muualle. Alice. Yeah. Alice. I will be brief because of the time, but... Hyvin lyhyesti, mitä aikaan tulee, mutta haluaisin myös kiittää Anni Podemata ja varjoesitteleitä siitä, että he ovat olleet halukkaita. On siis, vaikka voimme nähdä, että selvästi ollaan eri mieltä, se mitä haluaisin kompromissina nähdä on se, että me valiokuntana ja parlamenttina olisimme avoimia mahdollisuudelle saada aikaan tämä finanssitransaktiovero tai verot. Miksi? Siksi, että näyttö ja tutkimus on muuttumassa. Siis emme halua mitenkään olla kivettyneitä ja mitä oikeisalla puolella oleviin kollegoihin tulee. Jos tämä osoittautuu, että tämä ei vaikuta voittoihin, niin silloin tietysti sanotte kyllä, koska se on ainoa ehto, jonka te asoita, asetatte. Ja syy siihen myös, miksi ette haluaisi tätä. Jos ajatellaan hyvin pientä tasoa, niin tämä ei vaikuttaisi varmaan millään tavalla voittoihin eikä niihin suuriin bonuksiin joita yhdistyneessä kuningaskunnassa maksetaan tammi-helmikuussa. Eihän tämä vaikuta niihin. Ja haluaisin myös muistuttaa kollegoja siitä, että minäkin odotan tätä vaikutustutkimusta komissiolta, mutta minulla ei ole mitään suuria odotuksia sen suhteen, koska Komissiohan on sulkenut pois mahdollisuuden finanssitransaktioverolta e, ilman edes tutkimusta, mutta sanoi, että muut sektorit, niitä on aliverotettu ja ne eivät maksa samalla tavalla kuin muut sektorit. Ja biljoonia, triljoonia e, euroja on kysymyksessä tässä. Me olemme meidän puolellamme parlamenttia sitä mieltä, että pitäisi saada oikeudenmukaisuutta, niiden on maksettava ja niiden on tuettava talo, taloutta. Ja toivon, että kompromissilla lähetämme selkeän viestin tästä valiokunnasta, että tämän sektorin on maksettava myös. Sen täytyy osallistua todelliseen talouteen. Ja jos saamme tämän viestin perille, niin ilman muuta silloin äänestämme sen puolesta. Kiitokset Jean-Paul. Näinkin tärkeässä keskustelussa ja meillä on oltava tavoitteena, että saadaan aikaiseksi lisäarvoa tuottava mietintö ja ainakin mietintö, jossa parlamentti vahvistaa kantansa, niin uskon, että me tarvitsemme enemmän aikaa ja sen takia minä en haluakaan tässä yhteydessä käyttää puheenvuoroa. Oikein hyvin tehty. Ildiko. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin erittäin erittäin hankala tilanne, jossa nyt olemme. Sille emme voi, mit- sille emme voi mitään. Kuitenkin päätöksenteon perusteet eivät ole muuttuneet. Eilen unkarilainen ministeri ei suostunut vastaamaan kyllä, eikä ei. Hän oli hyvin välttelevä vastauksessa, mutta toisaalta monin kysymyksiin ei ole kyllä tai ei vastausta. Transaktiot ja finanssitransaktiot eivät ole mikään uusi ilmiö. Ja mikäli aina pyrimme G20-maidenkin kokouksessa pohtimaan näitä asioita, niin ei voida kyllä sanoa, että verottaminen on kovinkaan innovatiivista. Mikäli otan innovaatiota, niin eivät ne välttämättä ole uusia veroja. Edellisenä finanssitransaktiovero ei ole kovinkaan innovatiivinen ajatus. Olemme erittäin vaikeassa tilanteessa. Ja samanaikaisesti vaaditaan, että päätöksiä tehdään nopeasti. Puheenjohtaja eilen mainitsi sen, miten nopeasti me usein teemme päätöksiä. Miten voi olla, että näin vaikeassa tilanteessa nyt ei vuoden aikana ole saatu tällaista vaikutusarviota aikaan? Tämä minua hämmentää. Toivoisin, että komissio hyvin nopeasti nyt ryhtyisi tuumasta toimeen ja laatisi tämän vaikutusarvion, mitä tässä enää odotellaan. Voisin viitata tarkistukseen numero 24. Se liittyy johdanto-osan kappaleeseen H, niin kuin Huberta. Siinä on kyse kasvu- ja vakaussopimuksesta, jonka tarkoituksena ei ole olla itse tarkoitus, vaan tarkoituksena on valvoa tilannetta Euroopan eri jäsenvaltioissa. Ja valvonnan puutteessa ehkä joitakin ongelmia jossakin jäsenvaltioissa on syntynyt selkokielellä. Siis voidaan todeta, että talouskriisin yhteydessä tehtiin hyvin paljon virheitä ja suorastaan syntisiä tekoja, ja nämä eivät saa enää jatkossa toistua. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Pyydän herra Filip Lamberia, että hän ei nyt lähtisi uudelleen tätä keskustelua käynnistelemään. 30 uh, sekuntia, jossa saan vastata Markus Ferberille hyvin selvästi. Teidän tavoitteenne on kutistaa valtiota ja antaa enemmän tilaa yrityksille. Haluaisin vain sanoa kaksi asiaa, jos katsotaan sinu, teidän maatanne, joka on paras, mitä tulee suoritukseen Euroopassa, mihin se johtaa siihen, että finanssisektori on ylimitoitettu ja se johtaa siihen mielenkiintoiseen tosiseikkaan, että seitsemän miljoonaa Saksan työntekijää on tällaisessa altistuneessa asemassa. Ja kysyn, miten te uskotte, että yritys voisi taistella asiakkaiden puolesta silloin, jos teette niistä köyhää? Senior Smith. Sitten vastaus varmasti tulee tuolla kahvipöydän ääressä ja sitten herra Smith. Poorly either. No, minäkään tässä puhu köyhien työntekijöiden lisäämisen puolesta. Uskon, että euroalue itse asiassa ponnistelee vahvistuakseen ja vahvistuu ja ulkopuoliset maat Puola ja Ruotsi ovat joutuneet vakaviin ongelmiin, koska ne ovat ulkopuolella haluaisivat päästä sisäpuolelle, niin että olen paljon optimistisempi kuin herra Mulman. Minä puolan sitä, että olisi enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mutta en ole vakuuttunut tästä ähm, äh, FTTstä äh, transaktioverosta. Ja Hybnerhän tuossa sanoi, että me äänestimme kyllä puolesta lopussa, mutta äänestimme erillisellä äänestyksellä tästä erästä äh, kohdasta. Ja senpä takia haluaisinkin sanoa, että ehkä voisimme pitää kiinni tästä menettelytavasta tässäkin mietinnössä, koska haluan tietää tämän asian ennen kuin lähden sitten vihaisia kollegoitani omassa ryhmässä vakuuttelemaan ja taivuttelemaan tämän asian taakse. Onnea vaan yrityksille, herra Smith. Nyt annan vielä soka anteeksi. Lyhyesti. If I am addressed by my... Anteeksi nyt vain. Minua puhuteltiin nimellä. Minä pidän tietysti pidän nimestäni, mutta minä vastaan myöskin esitettyyn kommentteihin. Ää, Podimata puhui FTT-tyyppisestä transaktioverosta, mutta myöskin FAT-tyyppisestä verosta. Toteasin, että me olemme eri talousteorioiden orjia. Tämä ei ole sinänsä mikään synti tai häpeä, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä. Tänä todettiin, että tarvitsemme kasvua. Tämä on tietystikin tärkein tavoitteemme tänään. Tarvitsemme paljon rahoitusta ja rahoituksen täytyy tulla sekä julkisista lähteistä, kuten kansallisista talousarvioista, ja EUn rahoituksesta, mutta myöskin yksityistä rahoitusta tarvitaan. Saman aikaan halutaan tehdä leikkauksia. Mielialata ovat että nyt kun ryhdytään rukkaamaan seuraavia monivuotisia rahoitusnäkymiä, niin rahoituspuolikin täytyy muistaa. Pääomamarkkina tai pankkisektori tulevat olemaan merkittävässä asemassa. Toivon, että olette samaa mieltä kanssani siitä, että kun me suunnittelemme ja pistämme täytäntöön julkisen politiikan välineitä, niin vähintäänkin näistä instrumenteista pitäisi saada irti se, että ne eivät estä yksityistä rahoitusta tai yksityisen sektorin rahoitusta, jolla saadaan aikaan kasvua. Lisäksi toteaisin, että meidän täytyy olla miltei varmoja tai vakuuttuneita siitä, että rahoitus kasvaisi nettomääräisesti laskettuna, mikä saadaan uusia välineitä niin täytyy todeta, että mikäli me tarkastelemme sitä, mitä on tapahtunut pääomamarkkinoilla, ja kun tarkastelen, tarkastelen sitä, minne pääomara nyt virtaa, ja tarkastelen pankkisektoria, niin uskon, että tämä kaikki aiheuttaa huolestuneisuutta likviditeettikysymyksen ja pankkien stressitestin suhteen. En ole varma, että pystymme myötävaikuttamaan siten, että saamme lisää kasvua ja lisää rahoitusta kasvun tueksi, mikäli luotetaan pelkästään finanssitransaktion veroon. Katson siksi, että kansanpuolen kollegat ovat oikeassa, kun he esittävät ajatuksensa siitä, että odotellaan 4-5 kuukautta siksi, kunnes komissiota saadaan selkeitä vastauksia. Saattaa olla, että tässä nyt ollaan hakoteilla, mutta ainakin me silloin perustamme päätöksentekomme tietoon, johon voimme viitata, enkä me pelkästään vie eteenpäin poliittista viestiä. Tämäkin kyllä ymmärrän, mutta uskon tarvitsemme muutakin kuin poliittista näppituntumaa tässä asiassa, koska muuten seuraamukset saattavat olla merkittäviä. Now, Silvi Silvi Anna sinulle puhuu puheenvuoron hyvin, hyvin lyhyesti, vain koska meidän on vielä tässä äänestyskin. Olen iloinen siitä, että monet kollegat ovat etsineet yhteisiä näkökulmia, mutta yksi asia minua häiritsee kovasti, koska sanotaan, että olemme yleisesti ottaen samaa mieltä, mutta tiedämme oikein hyvin, että ei tähän nyt ihan heti paikalla päästä yleisesti ottaen tai globaalilla tasolla. On ajateltava myöskin kansalaisia esimerkiksi, jos sanotaan, että hyvä on, ok, kyllä, mutta se on vähän niin kuin espanjalaiset, että manjana, manjana jos tässä tilanteessa nyt sanomme, että globaalit markkinat vaikuttavat poliittiseen toimintaamme, niin tätähän se tarkoittaa. Eikä tämä ole pelkästään tämä aihe, jossa jäsenvaltiot ja EU voivat jäädä teknologian ja maailmankehityksen jalkoihin. Henkilökohtaisesti minusta olisi parempi, että pidämme kiinni siitä, että meillä on tiettyä pelivaraa Euroopan tasolla. Ja toinen asia, joka huolettaa minua kovasti, kun ajatellaan kun ajatellaan, että kuinka paljon me pyydämme komissiolta kaiken maailman asiakirjoja ja niiden, niistä ei ole mitään hyötyä. Viime viikollahan eräs kollega oli tehnyt paljon työtä, Almunia ei ollut kuitenkaan paikalla, mutta tätä oli kuitenkin kysytty aikoja sitten ja kukaan ei ollut sitten vastaamassa. Tuntuu siis siltä, että meillä on täällä vaikka kuinka paljon ihmisiä, jotka pyytävät komissiolta vastausta ja komissio haastattaa heillä pitkät suorastaan, että niin kun, äh, mielestäni tämä on asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota kun puhutaan tällaisesta vuosittaisesta tutkimuksesta, kun ajatellaan sitä, mikä on äh, komission ehdotus korottaa ALVtä, niin äh, kysymys on kuitenkin verojuridiikasta, jota meidän pitäisi unohtaa täällä parlamentissa. Kertaa. Niin komissio lähettää kirjeen tai tämä äh, valiokunta lähettää kirjeen komissiolle sanoen, että emme ole millään lailla äh, tyytyväisiä siihen, kuinka meidän pyyntöihimme on vastattu. Anni. Για δύο λεπτά μόνο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλους για τις... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia kommenteista en halua toistaa kaikkia sitä, mitä täällä jo todettiin. Toivon vain kovasti, että pääsemme yhteisymmärrykseen, kaiken kattavan sellaiseen, jotta parlamentin johdonmukaisuus säilyy. Lyhyt yhteenveto keskustelusta, ensinnäkin eurobondeista, euroobligaatioista. Ei tämä ole mikään uusi asia sinänsä, joka yhtäkkiä on putkahtanut esiin kriisin yhteydessä Ei kyse siitä, että velkaa halutaan siirtää valtioiden taloudesta muualle, vaan tämä ajatus on ollut olemassa jo vuosikausia. Tämä liittyy talous- ja rahaliiton käyttöönottoon. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ajatuksen taustalla on mietintö, joka annet, mar, laadittiin marraskuussa 2000. Siellä viitattiin jo euroobligaatioihin, jolla merkittävä tapa saada rahoitusta talous- sisällä. Poliittiset olosuhteet ja neuvostossa estivät niiden käyttöönoton silloin. Nyt se on käsitteenä uudelleen nostanut päätään. Tämä johtuu osittain kriisistä, joka vallitsee Euroopan unionissa. Uskon, että olisi hyödyllistä uudelleen tarkastaa tätä ajatusta. haluaisin toistaa. Nyt kysely siitä, että vastuuta halutaan siirtää kansalliselta tasolta EU-tasolle ja heikkojen harteilta vahvemmille hartioille, vaan pikemminkin halutaan antaa Euroopan unionille tilaisuus päästä kriisistä yli mahdollisimman nopeasta, nopeasti. Lisäksi voidaan näiden avulla täydentää niitä toimia, joita otetaan käyttöön Euroopan unionin tai Euroopan unionin toimilla voidaan täydetä kansaisia toimia ja kansaiset taloudet saataisiin täten saneerattua. Talouden ohjausjärjestelmästä puhuttiinkin jo ja eurovyöhykkeen toiminnasta, mutta minun mielestäni tässä tarvitaan kyllä muutakin. Kansalaiset viime kädessä Haluat myöskin tietää, mitä täällä päätetään, ja kansalaisia ei saa pitää pois eurooppalaisesta ajattelusta ja päätöksenteosta sellaisella tavalla, että kansalaiset suorastaan kavahtavat sana Eurooppa, mikäli jossakin maissa on ongelmia tai mikäli jokin jäsenvaltio on hyvin vahvoilla, niin joka tapauksessa kaikkien kansalaisten näkemyksiä täytyy kuulla. Yhteenvedonomaisesti toteaisin, että en halunnut uudestaan käydä lävitse koko tätä keskustelua finanssitransaktioveroista Euroopan tasolla tai kansainvälisellä tasolla, koska ei, tässä ole mitään, ei tästä olisi mitään hyötyä, vaan nyt pitäisi kuitenkin saada jo teknisiä ratkaisuja, vastauksia teknisiä seikkoja koskeviin kysymyksiin ennen kuin päätöksiä tehdään. Loppukädessä työ on kuitenkin poliittista päätöksentekoa Haluaisin muistuttaa teitä erästä asiasta. Meidän täytyy lähettää hyvin voimakas poliittinen viesti ja pohtia kaikkia mahdollisuuksia hyvinkin nopeasti ja vakavasti otettavalla tavalla. Vaihtoehdot täytyy käydä lävitse. Finanssitransaktiovero, mikäli sitä ei voida ottaa käyttöön, tai sitä ei voida ottaa käyttöön ilman, että komissio ensin tekee tämän vaikutusarvion. Nyt meidän täytyy saada lähetettyä poliittinen viesti, hyvin vahva sellainen viesti. Ranska on tästä hyvä esimerkki. Ai, aiemmin Ranska puhui finanssitransaktion veron puolesta. Uskon, että omalta osaltamme meidän tehtävämme parlamenttina ja Euroopan unionia olisi todellakin varmistaa se, että pystymme osoittamaan olevamme johdonmukaisia ja pidämme kiinni antamistamme lupauksista. Haluaisin vielä todeta, että nyt täytyy vakavasti otettavalla tavalla ponnistella juuri tähän meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan tilanteeseen myöskin kansainvälisesti ja harjoittamaan painostusta, poliittista painostusta, siis jotta muutkin saadaan mukaan tähän. Tekninen puoli on sitten eri asia. Ja tulevina päivinä toivottavasti saan vielä lisätietoja edistystä asia aikaan. Kiitos. Äänestämme ensimmäinen päivä helmikuuta, jotta sitten voitaisiin äänestää täysistunnossa maaliskuussa. Minusta tuntuu siltä, että ryhmien kannat ovat selvät. En usko, että täytyy enää nyt lähteä tätä asiaa perustelemaan, päästäänkö sitten sopimukseen vai eikö päästä sopimukseen. Uskon, että tämä on aika selkeä asia. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on EIPn vuosikertomus 2009. Esittelijä on herra Kutas.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 11. Mitä EIPn vuosikertomukseen tulee, niin senhän on tarkoitus olla pankin toiminnan analyysi vuodelta 2009 ja me ehdotamme suuntaviivoja tulevalle toiminnalle, mitä EIPhän e tulee. Sehän on tietysti erittäin tärkeä kumppani Euroopan unionissa, jos ajatellaan poliittisia tavoitteita ja samalla myös talouskriisiä jotta voitaisiin tosiaan täyttää taloudellisen kasvun ja rahoituksellisen vakauden tavoitteet. Mitä tulee EIPn rooliin ja EU 2020 tavoitteisiin, tässähän on kysymys sellaisista hankkeista, jotka suosivat talouskasvua ja saavat aikaan uusia työpaikkoja mukaan lukien sellaiset hankkeet, joissa on kysymys PK-yrityksistä, keskisuurista yrityksistä. Mitä Lissabonin sopimukseen tulee, niin EIP sen jälkeen on saanut aikaan enemmän joustavuutta, mitä tulee erilaisten toimintojen rahoittamiseen. Euroopan investointipankki on se voi nykyään tarjota teknistä apua ja voi myös luoda tytäryhtiöitä. Teknillistä apua tarvitaan, jotta voitaisiin tällä tavalla jakaa varat paremmin. Olen erittäin avoin ja kuuntelen mielelläni kaikkien kollegoiden mielipidettä. Ja mitä aikatauluun tulee, niin tarkistusten jättämiseen määräaika on 7. helmikuuta. Keskustelemme tarkistuksista valiokunnassa 28. helmikuuta ja äänestämme 15. toukokuuta. Ja sitten täysistunnossa äänestys on 4. huhtikuuta. Oh. Mrs. Hübner, I'm sorry. <laughs> I, I am a shadow. Hübner. Actually, uh, this... Olen varjoesittelijä tässä ja itse asiassa eh, tämä ei ole mikään tavanomainen juttu, vaan tämä on todella hyvin tärkeä eh, asia parlamentille ajoituksellisesti. Tämä tulee eh, monivuotisten rahoituskehysten aikaan, leikkausohjelmien, tiukkuusohjelmien aikaan ja äh, myöskin äh, kasvun rahoittamiskysymysten keskusteluiden aikaan. Ja senpä takia tämä mietintö on tärkeä. Uskon, että meidän hyvin voimakkaasti pitäisi korostaa Euroopan investointipankin osallistumista myöskin äh, EU-budjetin vivuttamiseksi sillä tavalla, että se korostaisi myöskin kasvun rahoitusta enemmän ja meidän täytyisi ottaa huomioon myöskin se, että EIP on jo osallistunut huomattavalla tavalla kriisin torjumiseen EU:ssa juuri tämän EUn budjetin nivuttamisen kautta ja komission kautta on kehitelty useita yhteisiä rahoitusinstrumentteja, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia myöskin, kun ajatellaan tätä eh, vivutus roolia. Senpä takia uskon, että meidän pitäisi vielä voimakkaammin korostaa ja vielä syvällisemmin korostaa EIPin osallistumista eu eh, e budjetin eh, käyttämiseksi tulevien vuosien investoinneissa ja meidän pitäisi myöskin panna merkille tässä päätöslauselmassa, päätöslauselman luonnoksessa se menestys, jota EIPllä on ollut, kun se on siirtynyt kohti innovatiivista investointirahoitusta ja erityisesti kohesiopolitiikkojen saralla ja PK-yritysten yritysten mikrorahoituksessa, Jeremy, Jessica ja muissa aloitteissa tai kaupunkialueiden rahoittamisessa. Meidän pitäisi myöskin muistaa EIPn ryhmän päätös toimia sillä tavalla, että vuonna 2013 jälkeen eh, sen toiminta vielä tehastoisiin ja että myöskin parlamentti olisi mukana enemmän kehittelemässä tämän tyyppisiä aloitteita ja erityisesti siinä, että ehm, tavallaan yhdistellään ehm, näitä eurooppalaisia politiikkoja politiikkoja, ehm, joissa rahoitus tulee EIPstä tai sitten eh, rahoitusmarkkinoilta yleensä. Tässä yhteydessä mielestäni meidän pitäisi olla voimakkaammin, ottaa voimakkaammin kantaa näihin hankejoukkovelkakirjoihin, kuten Mikikin tuossa puhui. Avoimuutta tarvitaan lisää, mutta nämä EUn hankejoukkovelkakirjat ähm, ovat varmasti paras tie kohti näitä suuria infrastruktuuriinvestointeja, joita meillä tulevina vuosia lähivuosina tulee olemaan. Komissio on sanonut, että tarvitsemme 500 miljardia euroa äh, TEN äh, verkkoihin ja liikenteeseen. Tämä ei voi tulla mistä tahansa budjetista, vaan tämä on mielestäni tultava hanke joukkovelkakirjoista ja EIPn äh, tuesta. Olen esittänyt tarkistusta, olen esittänyt paljon tarkistusta, jolla juuri pyritään vahvistamaan EIPn roolia Euroopan budjetin korottamisessa ja myöskin siltä osin, että ei pitäisi tarkastella sellaisia instrumentteja, joiden kautta voimme menestyksekkäästi toteuttaa suuria infrastruktuurihankkeita, energia, telekommunikaatio, saralla muun muassa, koska uskon, että tähän, voi, tähän, tähän ei voida vastata pelkästään vain perinteisellä rahoituksella. Tämä ei ole realistista mutta haluaisin kuitenkin tukea hyvin voimakkaasti ähm, tämän päätöslauselman äh, merkitystä juuri tässä nykytilanteessa. Other, other shadows, uh, Mr. Muut varjoesittelijät, herra Kutz, haluatteko käyttää puheenvuoron ilmeisesti, että Epping ei ole täällä. Sven? This was faster than expected, of course. I... Tämä nyt äh, etin nopeammin kuin luulinkaan tämä keskustelu. Tarkoittaako tämä, että puhun tässä nyt Alden nimissä? No, olen saanut kyllä kummallisia sähköposteja teidän kollegoiltanne. No, leikkisikseen. Yksi yleinen kommentti. Minä haluaisin uudelleen pohtia sitä, miten pääsemme lähemmäksi vuotta 2009. Tämä on tällainen menettelytapa kysymys. Ehkä jäsenet, jotka ovat olleet siellä pidempään, voivat selittää, onko aina asia niin, että vuonna 2011 keskustellaan vuoden 2009 asioista. Tämä on hieman kummallista, kun otetaan huomioon talouskriisikin. Kiitoksia kuitenkin tästä mietinnöstä. Nyt täytyy painottaa sitä, että erityisestikin se kohta, jossa viitataan offshore välineisiin ja veroparatiiseihin, olen täysin samaa mieltä teidän ehdotuksistanne. Täten voidaan vahvistaa jo sitä kehitystä, että on tapahtunut investointipankkialalla tähän samaiseen suuntaan. Yleisesti ottaen, minun mielestäni tästä puuttuu jotain tästä mietinnöstä, ja siksi teemme muutosesityksiä ja haluamme tehdä yhteistyötä kanssa, jotta nämä asiat saataisiin mukaan. Ympäristöulottuvuus nimittäin uusien investointien osalta ja kasvustrategioista puuttuu tästä minun mielestäni. Tietystikin Vihreillä on ollut se perinteinen rooli, että he yrittävät aina läksyttää sosialisteja näistä ympäristökysymyksistä ja he viittavat siihen, että pitää aina viheriöittää asioita. Ja kuten kohdassa 11 ja 13 puhutte projektiobligaatioista, minun mielestäni nämä ovat erityisen tarpeellisia, että saataisiin ekologisellakin tavalla ekologisesti muutettua talouttamme ympäristöystävällisempään suuntaan. Kohdassa 17 minun mielestäni on liian yleistä, mikäli liian yleisellä, liian yleisellä tasolla, mikäli todetaan, että kaikki liikenneinfrastruktuurit, jotka tässä on mainittu, ovat sellaisia, joita haluamme suosia. Jälleen kerran toteaisin, että meidän täytyy voimakkaasti painottaa liikenteen kestävyyttä. Ei ole järkevää investoida valtavia suuria valtavan suuria määriä rahaa infrastruktuuriin, mikäli tätä ei voida sovittaa yhteen ilmastonmuutostavoitteiden kanssa. Tämä on silkkaa rahan hukkaa. Siksi tätä kohtaa pitää selventää. Vielä yksi seikka, joka meidän mielestämme on tärkeä, olisi se, miten voitaisiin valtavirtaistaa pankkien toimintaa energia-alan hankkeiden rahoittamisen osalta te toteatte, että pitäisi painottaa uusiutuvaa energiaa, mutta rajatte tämän pelkästään kehittyviin maihin. Minun mielestä meidän pitäisi pyrkiä energiatarveiden kattamisen uusiutuvalla energialla sataprosenttisesti. Minun mielestäni tätä ei voida yhteensovittaa tiettyjen investointitoimien kanssa, joihin pankki on ryhtynyt. EIP katsoo olevansa merkittävä uusiutuvan energian tukija. Samanaikaisesti se rahoittaa kuitenkin hankkeita, jotka ovat täysin vastoin Euroopan unionin pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Räikein esimerkki on investointi, jonka EIP teki Sostanjinjagin voimalaan Sloveniassa. EIP antoi 550 miljoonaa euroa tätä voimalahanketta varten. Ja tästä johtuu johtaa sitten se, että Slovenian ilmastotavoitteeseen ei kerta kaikkiaan voida päästä. 80 prosenttia pitäisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmasto lämpenee vähemmän kuin kaksi astetta. Slovenian koko päästökiintiö menee siihen, että tuo voimalla edenkin jatkaa toimintaansa, joten tällainen julkinen rahoituslaitos, pankki, rahoittaa täysin päinvastaisia toimia kuin mihin me muutoin pyrimme ja mihin olemme sitoutuneet kansainvälisesti ilmastopolitiikan yhteydessä. Ja mitä täytyy tehdä selväksi? Tämä on seikka, joka on eurooppalaista investointikäyttäytymistä. Yksi esimerkki siitä. Selväksi täytyy myöskin tehdä se, että tarvitsemme parempaa raportointia sen suhteen, kuinka paljon rahaa on käytetty pk-yritysten tukemiseen sen sijaan, raha menee vain suurille yrityksille. Tämän täytyy olla avoimempaa tämän tiedon lisäksi. Halusimme tietää, miten voidaan parantaa keskipitkän aikavälin raportointivelvollisuutta. Ehkä voitaisiin myöskin mainita ajan säästämiseksi, että nämä ovat joitakin niitä tärkeimpiä seikkoja, jotka haluamme ottaa esiin. Ei kestävyys ja lisäksi selkeä valtavirtaistaminen niin, että vihreät arvot ja ihmisoikeudet aina otetaan huomioon silloin, kun EIP tekee päätöksiään. Kiitos. Minulla valitettavasti ei ollut tässä varjoesittelijöiden koko luetteloa, siksi kummallinen järjestys. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää herra Kutasia työstä, jota hän on tehnyt mietintöluonnoksen eteen. Tässä on vahvistettava EIPn tehtäviä, ennen kaikkea mitä tulee pk-yritysten tukemiseen ja siinä on kysymys myös siitä, millä tavalla sen toimintaa pitää kohdentaa tulevaisuudessa niin, että voidaan tällä tavalla parantaa Euroopan unionin jäsenmaiden tilannetta. Kuten tiedätte, monet keski- ja Pohjois-Euroopan maat ovat huomattavasti kasvaneet, kun taas monet muut maat vielä ovat eh, taloudessa taantumuksessa ja EIP pitäisi olla hyvin tärkeässä roolissa tässä suhteessa tulevaisuudessa. Olen myös samaa mieltä mietintöluonnoksesta siinä, mitä sanotaan, että EIP on päästettävä liikkeelle obligaatiota Euroopan infrastruktuurin parantamiseksi. EIP kuitenkin voisi tehdä jonkunnäköisen tärkeyslistan, katsoa esimerkiksi kustannushyötyanalyysiä mitä tulee ehdotettuihin investointiohjelmiin, jotka vaikuttavat Euroopan koko BKT. Haluaisin mainita hankkeet, joita esittelijä mainitsee, esimerkiksi tavarakuljetuksiin rautateillä Euroopassa. Sitä ehdotetaan yhdeksi EIPn painopistealueeksi on kysymys siitä, että saataisiin aikaan yhteydet Välimeren satamiin, jolla tällä tavalla voitaisiin kuljettaa rahtia Euroopan markkinoille ja tällä tavalla parantaa taloudellista integraatiota. Mitä EIPn kehitysrooliin tulee ole sitä mieltä, vaikka on tärkeää, että yhä suurempi määrä henkilöstöä työskentelee tällä alalla, niin kuitenkin on tärkeää toimia useamman paikallisen toimijan kanssa. Ja tällä tavalla voidaan eri hankkeiden johto ottaa hoitoon. Ja on lopulta olen sitä mieltä EIPn päätavoitteesta ennen kaikkea nyt kun jotkut Euroopan maat, niillä on erittäin suuri luottovaje. Seuraavaksi Game Thank you, Chairman, and thanks. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä aikaisempana EIPn esittelijänä. Tiedän, että työtä on tehty, hyvää työtä on tehty ja tämä näin todettakoon, mutta se, että EIP olisi proaktiivinen peluri ja jo auttaisi näitä ponnisteluja nykyisissä tarpeissa, niin ei tunnu siltä, että he ovat olemassa siellä suurten joukossa ja sanomassa, että me olemme pahimmassa kriisissä 30-luvun äh, ja tämä on sitten EIPn näkemys siitä, missä meidän pitäisi olla ja mitä meidän pitäisi asialle tehdä. En tiedä, onko nyt Euroopan neuvoston tasolla EIPstä keskusteltu, tai onko tavattu esimerkiksi vaikka Van Rompuyn ja EIPn mm, johtajan kesken. Mutta uskon, että meidän pitäisi saada jokin lyhyt lausunto EIPn johtajalta, joka jättäisi sivuun tämän mikroinvestointitoiminnan. Se on tietysti hyvin tärkeää, mutta pitäisi tietää, mitä lisäarvoa he ovat tuoneet tähän nykyiseen kriisiin. Mitä he ovat erityisesti tehneet tässä asiassa? Tiedämme, mitä EKP on tehnyt ja tiedämme, mitä muut instituutiot ovat tehneet, mutta en oikein tiedä, tiedämmekö tarpeeksi sitä, mitä EIP on tehnyt ja tekee ja uskon, että he voisivat olla voimakkaammin esillä ja meidän pitäisi tietää vielä heidän toimistaan lisää. Se, mitä Sven sanoi vuonna 2009-2011 tilanteesta, niin tietysti meidän täytyy sitten katsoa, mikä on ollut toiminnan tulosta, mutta jatkuvalla pohjalla ja tulevaisuutta ajalle uskon, että meidän pitäisi saada vähän enemmän tietoa makrotasolta ja tämä valiokunnan pitäisi kuulla myöskin EIPn johtajalta näistä asioista. Eihän ne tarvitse tulla tänne kuulemistilaisuuteen, pari sivua riittäisi. Mitä hän tekee? muiden instituutioiden kanssa makrotasolla, jotta se olisi siinä roolissa, joka mielestäni heillä pitäisi olla. Ja sitten voimme miettiä sitä, josko he täysin ovat toimineet tehokkaasti ja olleet siinä, siinä roolissa, joka heillä tässä kriisissä pitäisi olla. Kiitos. Uh, Meillä on EIPn edustaja paikalla, herra Glencore, jos hän haluaa esittää hyvin lyhyen vastauksen. Meidän on suurin piirtein nyt aloitettava äänestys niin, että jos voisitte pitää, pitäytyä minuutissa, se on epäreilua, mutta tehkää parhaanne. Yes, um, very briefly. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti haluaisin kiittää esittelijää siitä erinomaista työstä ja yhteistyöstä, jota olemme tehneet tämän mietinnön valmistelemiseksi. Tässähän on tietysti, kor- haluaisin korostaa sitä, että olemme täysin samaa mieltä niistä kommenteista, joita Rova Hybne tekee uusista rahoitusvälineistä, joita kehittelemme. Haluaisin käyttää ainoastaan kolme sanaa, joita presidentti on käyttänyt. Niiden pitäisi olla yksinkertaisia, jotta ne olisivat seurattavissa. Niiden pitäisi olla katalyyttisiä niin, että saataisiin sillä tavalla muita toimijoita pöydän ääreen. Ja niiden pitäisi edistää sitä, että rahat moni, moninkertaistuisivat. Äskettäin oltiin, oli Luxemburgissa keskustelemassa tästä. Mehän tuemme EU-politiikkaa ja en missään tapauksessa voi hyväksyä sitä, että emme näin tekisi, koska muuten meillä ei olisi olemassaololle mitään perustetta. Ja herra Mitchellille lopuksi haluan sanoa, että me otamme tämän asian hyvin äh, vakavissamme. Presidentti Mäistät oli valiokunnassa syyskuussa. Hän on valmis tulemaan takaisin tänne minne tahansa, milloin tahansa, jos haluatte, että valmistelemme paperin siitä, millä tavalla olemme 50 miljoonaa enemmän antaneet lainaa PK-yrityksille, jotta voitaisiin ilmastonmuutosta torjua kriisin aikana, niin olemme valmiita tekemään sen. Kiitos. Herra Kutas, haluatteko vastata? Aivan lyhyt vastaus vain. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka osallistuvat keskusteluun. Olen aivan varma, että löydämme ratkaisun kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja pulmiin mukaan luettuna vihreiden ongelmatta. Minä jään nyt odottelemaan teidän muutosesityksiänne, joiden pohjalta sitten keskustelua voidaan jatkaa. Kiitos. Uh, Kiitos. Haluaisin muistuttaa teille, että tarkistukset on jätettävä 7. helmikuuta mennessä. Ne, niitä käsitellään 28. helmikuuta äänestysvaliokunnassa 15. maaliskuuta ja budjettivalvontavaliokunnassa siis lausunto 28. helmikuuta ja sitten täysistunto on tämä menee huhtikuussa. Ja nyt sitten siirrymme äänestyksiin, joten annan kaikille pari minuuttia aikaa järjestäytyä, onko teillä äänestyskorttinne. Voisitteko Haluaisin pyytää anteeksi, minulla ei ole äänestyskorttia, niin olen pahoillani. Voivatko kaikki syylliset, joilla ei äänestyskorttia ole, ilmoittautua? Kaksi. EKR-ryhmästä. Kaikki muut, okei. Okay olemme varapuheenjohtajan tässä menettäneet näköjään. Herra Koses, onko teillä korttinne? That's all right. We can keep it. We can keep. Okei, okay, voimme laskea, joten yksi EPP, yksi EKR. Onko muita? Voisimmeko tehdä, pitää koeäänestyksen? koeäänestys, joten painakaa kaikki iloista nappulaanne. Ainoastaan sitä, siis tämä on koeäänestys. Okei. Okay. Kaikki eivät ole painaneet nappulaa. 37 on linjoilla 34, 38 on nyt, 36, okei. Okay. Joten voimme aloittaa. Eli äänestämme herra Kutasin mietinnöstä joka koskee riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten lääkejärjestelmien kehittämistä. Ja ensimmäinen on tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää samoin hyväksytty. tarkistus seitsemän puolesta vastaan Koneäänestys. Äänestys on alkanut, olko kaikki äänestäneet? Kaksi EK-äänestä, kaksi EPPstä lisättävä, jotka äänestävät toinen puolesta, toinen vastaan. Äänestys on päättynyt 28 puolesta 10 vastaan. Se on hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty. 11 puolesta Siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa raukeaa. 12 puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus 12. Äänestys on päättynyt 19.19. Herra Högmark, kuinka te äänestätte? Neljä ylimääräistä, tai siis neljä lisää pluspuolelle, se on hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta hetkinen se vastaan tyhjää hyväksytty myös. Kompromissi C yhdessä osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Samoin hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa koneellisesti. Äänestys on alkanut toisesta osasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on aivan selkeästi hyväksytty. Tekivätpä ylimääräistä äänestäjät mitä tahansa. Kompromissi E kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan siis kompromissi F. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selvästi hylätty. Joten on äänestettävä kohta kohdalta, eli tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loput raukeavat. 59 raukeaa siis kaikki. Joten kompromissi G seuraavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää Uskon, että se on hyväksytty. Joten menemme seuraavaksi kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vasta, pu, puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus 86. kaksi ylimääräistä kaksi e tai kaksi konservatiivia, päästettekö vastaan? Kolme, kolme vastaan, joten se raukeaa. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdestä kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdestä seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdestä kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yhdestä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty sata puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 103 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 104 koneellisesti tarkistettuna Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Hetkinen, mitä nyt nämä, nämä ylimääräiset tekevät, äänestävät tyhjää. Okei, se on siis näin ollen hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 106. Koneellinen tarkistus. Voisitko kunnolla nostaa kätenä, silloin helpompi laskea. 105 tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjää. 108 koneellinen tarkistus. hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa siltä, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan 116. Ovatko kaikki äänestäneet? Se on hyväksytty. Satas 24 on seuraava. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 171 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty 128 puolesta vastaan tyhjää. 128 tarkistetaan. Hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta se raukeaa. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 132. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa, voiko se, toimiko se yksin, kyllä, toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 133 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty 135 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko se tarkistaa? 135 siis. Ylivoimaisesti hylätty. 136 puolesta vastaan. Jos näen vain kolme kättä, niin silloin täytyy kaikki äänestää koneellista. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 139 puolesta vastaan tyhjää se tarkistetaan koneellisesti 139. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Kompromissi O. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 160 kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus, kompromissi Q toinen osa. Kaikki äänestäneet, se on hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 raukeaa 174 puolesta vastaan 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se tarkistetaan koneellisesti 177. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Loput raukeavat, joten 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta neljä puolesta lisää käsiä Siis en voi koordinaattoreita laskea, koska kaikki eivät äänestä yhdessä 184 puolesta, 135 puolesta vastaan. Mik- Hylätty kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hylätty, joten tarkistus 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 192 puolesta se on sama, joten 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 100, muut raukeavat seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan seitsemän. Kuinka monta ylimääräistä nyt on kolme, no se on hylätty kolme ylimääräistä hylkäystä. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mutta tarkistetaan 202. Ovatko kaikki äänestäneet? Kolme vastaääntä, joten lisättävä, joten se on hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää 203 vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se 205 tarkistetaan. Koska täpäsellä tulos, sitten muutatte näköjään mieltänne. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty, mutta se tarkistetaan. vielä joitakin lisääniä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Teksti näin tarkistettuna koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt kolme ylimääräistä pluspuolella, 35 puolesta, 6 vastaan, 4 tyhjää, joten onnittelut esittelijälle. Hyvää työtä! Pitäisikö me nyt siirtyä kohtaan 13 vai miten nyt asia on? That's it for the vote. What's next? Uh, 13 siis kohtaan 13. Eli rahoitusalan yhteisöistä on kyse. Voisitteko pikkuhiljaa asettua taas paikoilleen, että voimme siirtyä kohtaan 13 esityslistalla. Kyse on rahoitusalan yhteisöistä. Yeah, yeah, yeah. Right, could we have quiet? Selvä. Nyt pyydän hieman hiljaisuutta, jotta Theodor voi esitellä asiansa mietintöluonnoksensa. Voisitteko nyt ystävällisesti hieman hiljentyä, jotta voimme jatkaa työtämme? Kyse on mietintöluonnoksesta, jonka on laatinut Theodor Stolojan Aiheena ovat rahoitusalan yhteisöt. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämän direktiivin luonnoksen tarkoituksena on parantaa lisää valvontaa finanssiryhmittymiin kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen osalta. Neuvosto ja komissio ehdottavat, että tässä edettäisiin kahdessa vaiheessa – Ensimmäinen vaihe olisi tällainen quick fix, eli nykyisin nyt voimassa oleva direktiivi hieman vain korjattaisiin, että saataisiin lisävalvota aikaan. Tämä on tämmöinen pikakorjausversio. Tämä on komission direktiivi ehdotussa tai korjausdirektiivin muuttamiseksi. Tämä olisi määrä saada päätökseen vuoden loppuun mennessä. Ja sitten myöhemmin tehtäisiin komission toimesta kaiken kattavampi direktiivin tarkistus. Komissio tekisi mahdollisesti ehdotuksen tästä jo ensi vuoden aikana. Draft directive. Of course the commission... Missä vaiheessa nyt sitten ollaan? Komissio on tehnyt ensimmäisen ehdotuksen ja lähettänyt sen meille. Lisäksi olemme sikäli etuoikeutetussa asemassa, että neuvosto on jo sopinut tarpeellisista muutoksista olemassa olevaan direktiiviin. Tilanne on sikäli helppo. Tänään haluamme esitellä omat muutosesityksemme komission, komission direktiiviehdotukseen. Meidän tarkistuksemme ovat pitkälti heijastuneet jo neuvoston tekemiinkin ehdotuksiin. Kaikkein tärkeimmät ehdotukset tai muutosehdotukset, joita tähän tekstiin on tehty, niiden osalta haluaisin kiittää Ivo Fanessia, valiokuntamme neuvonantaja, joka pystyi erittäin pätevällä tavalla käsittelemään tätä direktiiviluonnosta. luonnosta. teknisiä muutoksia on kovin paljon teknisiä muutoksia, joilla pyritään tekemään olemassa olevia direktiivejä johdonmukaisemmiksi keskenään. Ja myöskin Lissabonin sopimus on tuonut mukana joitakin muutostarpeita. Lisäksi taustalla ovat direktiivit, jotka liittyvät eurooppalaisiin valvontaviranomaisiin – Joten tällä kaikilla on vaikutuksia terminologiaan ja myöskin uudet asetukset ja direktiivit täytyy ottaa huomioon ja muokata tämän direktiivin näiden kanssa yhdenmukaiseksi. Ensinnäkin on tehty jotakin muutoksia, jotka liittyvät Solvensi 2 koskevaan direktiiviin. Lisäksi vakuutusalan direktiiviä on tarkasteltu ja sen pätevyyttä vuoden 2012 jälkeen. Niin ikään voin todeta, että neuvosto on tehnyt joitakin muutoksia myöskin Solvensi 2 direktiiviin. Toinen muutosryhmä liittyy eurooppalaiseen valvontaviranomaiseen. Tämä tuot mukanaan muutoksia, muutostarpeita. Haluamme selkeästi todeta, että kaikki tämän eurooppalaisen viranomaisen antamata suuntaviivat tai ohjeet täytyy hoitaa yhteisen komitean kautta. Yhteisen komitean täytyy niitä käsitellä. Toinen muutosryhmä puolestaan liittyy siihen, miten halutaan parantaa, parantaa avoimuutta, transparenttiutta tämän valvontatehtävän yhteydessä, kun on kyse vihasiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisön lisävalvonnasta. Näiden finanssiryhmittymien rakenteeseen liittyvät tiedot esimerkiksi täytyy julkistaa tänä päivänä luettelo finanssiryhmittämään kuuluvista rahoitusalan yhteisöistä on salainen. Näitä luetteloita ei julkaista. Ehdotamme niin ikään, että mukaan otettaisiin nämä Holding yritykset ja määriteltäisiin myöskin paremmin, mitä tarkoitetaan Holding yrityksellä ja miten ne saatetaan lisävalvonnan alaiseksi. Ja myöskin vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen hoitajat pitäisi saada valvonnan kohteeksi niin ikään. Näiden muutosten ohella halusimme ottaa stressitestit käyttöön joka ikisen finanssiryhmittymän kohdalla. Niin kuin odottaa saattaa, lobbaamista on esiintynyt tämän direktiivin laatimisen yhteydessä. Olen itsekin tavannut joitakin rahoitusalan edustajia ja pankkialan edustajia aivan erityisesti. Yleisesti ottaen he ovat yhtä mieltä tästä komission ja neuvoston lähestymistavasta. Joitakin varauksia tai epäilyksiä liittyy tähän stressitestiehdotukseen. Erityisestikin vakuutusalalta on kuultu tiettyjä äänenpainoja. He eivät halua, että alalle syntyy epäreilu kilpailutilanne. He pelkäävät, että vakuutusyhtiö, joka on osana tällaista finanssiryhmittymää, saattaisi joutua stressitestin kokeeksi ja samantyyppinen vakuutusalan yritys, joka ei vastaa näitä kriteereitä tai ei ylitä tiettyä kynnystä, ei sitten joudukaan stressitestin kohteeksi. Tämä on merkittävän syy, miksi vakuutusalan ihmiset ovat vastustaneet stressitestiä. Näin olen ymmärtänyt heidän puheistaan. Joitakin kokouksia on vielä tulossa tämän direktiivin ehdotuksen tiimoilta, joten asioista neuvotellaan vielä. Nämä ovat merkittävimmät muutokset, joita nyt ehdotan. Sen jälkeen, kun olemme saaneet teidän kommenttinne ja muutosehdotuksenne, meidän täytyy avata keskustelu myöskin neuvoston kanssa, jotta voisimme saada aikaan kompromissin vaikkakaan muutoksia meidän mietintöluonnoksemme ei ole kovinkaan montaa, kovinkaan montaa sellaista, jotka merkittävällä tavalla eroisivat neuvoston ehdotuksista, mutta keskustelua silti tarvitaan. Kiitos paljon. Ähm, kiitos Peter. Ähm, kiitos. Haluaisin sanoa, että pidän hyvänä esittelijän tarkistuksia ja haluaisin onnitella häntä myös työstään. Siis olen sitä mieltä, että mehän olemme lisäämässä muutoksia eri direktiiveihin. Tässähän on tietysti ollut kova työ kaikkien tarkistusten takana. Me itse asiassa emme ole esittäneet niitä. Emme tietenkään aina ole kaikesta samaa mieltä. Olemme suurin piirtein tässä samalla kenttäpuoliskolla. Ja tässä on ollut hyvin hyödyllistä yhteistyötä. Ehkä ei kuitenkaan tämä ole ensimmäinen kerta. Se kuitenkin on saanut aikaan saa varmasti aikaan hyvän tuloksen, jos onnistumme. Haluaisin tehdä joitakin ehdotuksia siitä, miksi en joitakin halua tukea ja mistä mielestäni pitäisi keskustella enemmän. Tarkistus 31, siinä puhutaan siitä, että kaikesta säädellystä toiminnasta tästä, no, kaikki, meidän siis on EPA, ESMA ja IOPA, kolmea virastoa tässä laajennettava. Tässähän on kysymys näiden. Haluaisin kat- muuttaa myös komission ehdotusta, jossa puhutaan siitä, että lisäkollegioita perustettaisiin – Siis jotkut asiathan ovat täydentäviä, mutta ei meidän pitäisi saada uutta tasoa, koska samat valvontaviranomaiset tekevät jo samoja asioita ja katsovat samoja yrityksiä. Ja tämä mielestäni vain turhaan monimutkaistaisi asioita ja näiden viranomaisten toimintaa, koska tässä on hyvin pienestä ihmismäärästä ja rajoitetusta resursseista kysymys, ja mielestäni tämä monimutkaistaminen ei ole välttämätön. Mitä tähän komitean, sekakomiteaan tulee, parlamenttihan haluaisi selkeyttää tässä sen asianmukaista tasoa. Mitä näihin rooleihin tulee, niin minulla on pari huolen aihetta. Ja tässä puhutaan siitä, että annettaisiin sekakomitealle juridinen, tai siitä tehtäisiin juridinen henkilö, Mielestäni tätä pitäisi katsoa uudelleen ja miettiä tätä niin, että tästä tulisi asianmukainen, toimivaltainen, viranomainen. tämä ei varmaan tässä vaiheessa ole oikea tapa. Jopan, Epan ja mm, näiden viranomaisten roolia on selvitettävä. Tiedämme, missä niiden kompetenssi on, mutta – mitä tulee 39 tarkistukseen, jossa puhutaan stressitestistä, niin tässä ehkä sekakomitealle on annettu liian suuri rooli, ja mielestäni tämä ehkä sekoittaa vielä tilannetta. Tästä meidän on tunnustettava tosiaan se, mitä sekakomitea voi tehdä, kun se on aika uusi muutenkin, ja jos meidän pitää sitten luottaa siihen, että viranoma, vi, nämä eri viranomaiset täyttävät roolinsa näissä komiteoissa, niin meidän pitää miettiä, mitä me haluamme, mitä tulee näihin julkisiin stressitesteihin, verkkosivuihin ja niin edelleen. Siis miel, olen kiinnostunut myös siitä, minne olemme menossa – mitä esimerkiksi pankkien osuuteen tulee, koska pankeillahan on hyvin laaja kirjo rahoitusvälineitä, minne niiden pitäisi mennä, kuinka suuri osa niiden taseesta voisi, tai voitaisiin sallia käytettäväksi tähän kauppaan. Ehkä meidän pitäisi lähestyä Yhdysvaltojen mallia ja keskusteltava siitä, mitä amerikkalaiset uskovat tämän rool, tämän roolin olevan silloin, kun on kysymyksessä on kielloista. Ja mitä tulee sitten rahoitusvakaudesta, niin ehkä pitäisi joitakin ehdotuksia ne tarkistaa. Ja mitä tulee tarkistukseen ne 52, niin sitä pitäisi laajentaa niin, että ei estettäisiin se, että yrity, yhtymät käyttäisivät enemmän kuin kolme prosenttia pääomastaan – ja mitä tulee, siis kolme prosenttia olisi tässä raja, ja olisin kiinnostunut myös kollegojen mielipiteistä. On mielenkiintoista, että me voimme tässä vaiheessa keskustella tästä, ja mielelläni kuuntelen muiden ehdotuksia. Kiitos. Minun on tunnustettava, että olen Alden varjoesittelijä, joten minunkin pitäisi sanoa pari, pari asiaa. Yleisesti olen yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä on sanottu, ja mietintö luonnoksestakin alue, joka kiinnosti minua, kun tutustuin tähän, koski sitä, millä tavalla, siis stressitestien ja valvonnan välistä kuilua. Ja sekakomiteanhan pitäisi voida tosiaan pysyä ajan ja olla selvillä siitä, mitä on tapahtunut, tapahtumassa niin, että kaikki tämä tapahtuisi saumattomasti ja järkevästi niin, että ei olisi kahta, kaksinkertaista valvontaa joiltakin osin ja eikä valvontaa lainkaan muilta osin. Siis meidän pitäisi tällä tavalla tarkistaa, että näin ei tapahdu. Mielestäni tarkistukset menevät pitkälti tähän suuntaan, mutta olin myös hieman epäselvillä siitä, kuinka monta kollegiota tarvitsisimme Siis ajatellaan sitä, että minne olemme menossa, teemmekö asiasta entistä monimutkaisemman. Joten haluaisin tosiaan, että tämä tarkistettaisiin. Olen sitä mieltä, että on hyvä asia, että Esma on otettu mukaan, koska tässähän on kysymys takuista. Siis olen myös samaa mieltä siitä, mitä on sanottu tämän sekakomitean laillisuudesta ja sen henkilöstöstä, koska se on hyvin puutteellinen, eli siellä ei ole tarpeeksi henkilöstöä. Meidän pitäisi pitää huolta siitä, että oikeat voimavarat ovat menossa valvontaan ja oikeaan toimintaan, ja se on sellainen asia, joka varmasti kuuluu tähän sääntelyyn. Mielestäni se on sellainen toimielin, jonka on ehkä kasvettava ja jolle on annettava enemmän resursseja, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että emme tapa sitä et, siten, että sälytämme sille sellaisia tehtäviä, johon sillä ei ole varoja. Ja silloin sitten sanotaan, että okei, mennään takaisin joihinkin vaihtoehtojärjestelmiin. Se on olemassa ja se on tärkeää ja meidän on ravittava sitä eikä suinkaan tyrehdytettävä sitä. Siinä se, mitä haluaisin sanoa tässä vaiheessa. En ole valmis esittämään suurta tarkistusten määrää, mutta haluaisin katsoa, että me olemme kuitenkin tehneet asiat oikein. Seuraavaksi Philip Lamberts. uh, tavalla, kun ajatellaan näiden äskeisten puhujien korkeatason asiantuntijuutta, niin minä tässä muun omasta puolestani kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. Meillä ei ole kovin paljon siihen tarkistuksia. Keskeinen kysymys liittyy siihen, että tiedämme, että tämä direktiivi soveltuu säädeltyihin yksiköihin yhteisöihin, missä määrin ne ovat säätelemättömiä ja miten ne, ne sitten voisivat päästä tämän verkon lävitse ilman, että niitä säädellään. Voidaanko tehdä jotakin tämän suhteen, jotta voitaisiin taata se, että kukaan, no nämä ryhmittymät pitävät tietysti rakenteista, mutta että ne eivät siis karkaisi tämän sääntelyn verkosta. Mutta muutoin tuen näitä kommentteja, joita Sharon ja Peter tässä juuri tekivät, niin että kiitokset hyvästä luonnoksesta ja jälleen kerran uskon, että tämä on sellainen osa-alue, jossa pääsemme sopuun. Kiitos sitten Kei. Kiitos rouva puheenjohtaja. Voin yhtyä moniin huomioihin, joita on esitetty, joten oikeastaan puhuisin alkuperäisestä komission esityksestä, joka oli erittäin vankka, ja myöskin tästä esitystä mietinnöstä, joka perustuu komission ehdotukselle – Miksi nämä vaihtoehtoiset äh, siirty, vaihtoehtoiset äh, investointirahaston haltijat haluttiin tästä pois, kun tarkastellaan näitä Miksi? Minä olin hämmentynyt, miksi tästä haluttiin pois näiden rahoituksen yhteisten lisävalvonnan ehdotuksista nämä vaihtoiset, vaihtoehtoiset eh, investointirahastojen haltijat. Haluaisin tietää, miksi näitä kohdellaan tällä tavalla. Tämä on kysymys lähinnä, mutta tämä tulee merkittävällä tavalla vaikuttamaan siihen, mitä muutosehdotusta tulee jatkossa tekemään. Kiitos. Representative from the commission. Meillä on komissiostakin edustaja paikalla. Voitteko vastata siihen, miksi AFM ei ole mukana? The uh, proposal was a... Tietysti tämä ehdotus laitettiin järjestelmään uh, kesäkuussa ja tämä asia ei ollut vielä tuossa vaiheessa valmis niin, että emme pystyneet sitä vielä sinne syöttämään niin, että teidän on no, nyt päätettävä, haluatteko keskustella sitä nyt, kun se on sitten eh, julkisesti eh, julkaista. Tämä on siis ihan tekninen syy, minkä takia tätä ei ole tehty. I have to say, it did occur to me that to some extent you've used it. On sanottava, että mitä IFM tulee, niin sekin, senkin käyttö pitäisi olla mukana. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? IFM cooperate with shadow rap- Kiitoksia kommenteista. Me valmis tekemään yhteistyötä vaihto varjoesittelyiden kaikki muidenkin kanssa tietystikin. Ivo Fanes on ollut merkittävässä roolissa. Ja tämän jälkeen sitten täytyy ryhtyä neuvotteluihin neuvostojen ja tietysti myös komission kanssa. Kiitos. Tarkistusten jättämisen päivä, määräpäivä on toinen helmikuuta Niitä käsitellään 28. 28. maaliskuuta äänestetään ja toukokuun täysistuntoon tämä menee. Menemme nyt sitten esityslistan kohtaan 14, eli vakuutustakujärjestelmät, ja Peter Skinner on tässä esittelijä, joten olkaa hyvä. Um, I believe, uh... Lyhyesti, mitä vakuutustakujärjestelmiin tulee, niin kun jos katsomme sitä, mitä Eurooppa-tasolla jo on, niin tämä tulee olemaan hyvin monimutkainen järjestelmä ja siinä puhutaan erilaista lähestymistavoista, joita jäsenvaltiot edustavat ja kaikissa niissähän on kysymys kuluttajan suojasta ja myös veronmaksajan suojasta, jos otetaan huomioon se, että hallitukset eivät halua puuttua asioihin mitä Solvensi 2 kahteen tulee ja sen vuorovaikutukseen, niin sehän on tietysti mielestäni osa kuluttajansuojalainsäädäntöä. Sekin on otettu, otettava huomioon. Ja siksi olemme hieman tarkistaneet lähestymistapaamme verrattuna esimerkiksi pankkialaan. Varmasti kollegat sallivat sen, että sanon, että siis pankkitoimintahan ei ole vakuutustoimintaa ja Siksi sitä pitää, se pitää kunnolla erottaa tämä vakuutus alapankkialasta. Kun tutkimme asioita, jotka kuuluvat solvenssi kahteen, niin tässä on kysymys sellaisista tapahtumista, jotka syntyivät, kun direktiivi oli mennyt läpi. Haluaisin haastaa ka- kaikki tässä valiokunnassa, jos me, siis miksi meillä ei voisi olla IGSn eli vakuutustakujärjestelmän lisäksi siis sääntelijöitä. Siis meillä täytyy olla todellakin tehokas järjestelmä. Meidän pitäisi saada kaikkein tehokkain järjestelmä silloin, kun on kysymys tällaisen pääoman vaihtamisesta. Siis tässä ei suinkaan ole loppuvaihe, vaan tämä on vain osa palapeliä, joka puuttuu. Jokaisessa maassa Euroopan Euroopan unionissa ei ole samanlaisia järjestelmiä. Vaikuttaa siltä, että tässä suhteessa Solvensi 2 mielestäni merkitsee sitä, että on otettava huomioon paikallinen toiminta kotimarkkinoilla. Ja siis mitä tulee vakuutustakuujärjestelmiin, niin mielestäni tässä pitäisi olla kotimaa perua, periaate pikemminkin kuin EU-maksimi lähestymistapa silloin kun vakuutukset romahtavat, niin siinä ei ole kysymys samanlaista draamasta kuin pankkimaailmassa. Ja jos paikalliset sääntelijät ovat vielä enemmän vastuussa silloin, kun vakuutusyhtiö kaatuu verrattuna pankin kaatumiseen, niin se, siis tämän koko järjestelmänä, siinähän on kysymys juuri tästä mitä sitten rajojen yli myynnistä ja sen lisäämisestä lisäämiseen tulee, niin tiedämme, että yritykset eri jäsenvaltiossa perustavat tytäryhtiöitä eri nimillä ja niillä on erilaisia osastoja, tytäryhtiöitä ja siksi ihmiset ostavat vakuutuksia sellaisilta yrityksiltä, josta ne eivät tiedä, missä sen kotipaikka tai kotivalvoja itse asiassa on. Esimerkiksi mitä tulee Equitable Life-yhtiöön ja siihen tutkimukseen, joka EU:ssa tehtiin, niin sehän itse asiassa korosti sitä kritiikkiä, eh, joka koski tätä järjestelmää ja sen toimivuutta. Jos käytämme kotimaa periaatetta, niin silloin voimme tietysti taata 100 prosenttia 100 prosentin pääsyn tähän takujärjestelmään niin, että tämä takujärjestelmä voisi toimia yhdessä muiden järjestelmien kanssa. Haluaisin kuitenkin kysyä kaikilta, jotka ovat kriittisiä tämän lähestymistavan suhteen, onko sellaisia vakuutusyhtiöitä, jotka ovat dramaattisesti kaatuneet ja jättäneet ihmiset puille paljaille. Siis katastrofimaisia äh, tällaisia tapauksia ei ole ollut ja siksi meidän on äh, ehkä äh, käytettävä näitä jarruja. Mitä prosessin standardisointiin tulee, niin vakuutustakujärjestelmä on otettava mukaan. Mitä tulee esimerkiksi sitoviin teknisiin standardeihin, joista voimme puhua, mutta koska ei ole mitään juridista määritelmää PK-yrityksistä Eurooppa-tasolla, niin ehdottaisin, että me, tämän vakuutustakujärjestelmän pitäisi kattaa myös oikeushenkilöt. Siis jollei meillä tämmöistä PK-määritelmää ole, niin tämän aikaansaaminen on melkein mahdotonta. Mitä vakuutustakujärjestelmään tulee, niin komissio on käsittääkseni ehdottanut, että se haluaa ex ante Ja mielestäni tällainen vaatimus on turha, koska jos ajatellaan sitä, mitä pankkimaailma joutuu tekemään, niin en kuitenkaan näe, että tämän saman pitäisi koskea vakuutusmaailmaa. Ja on todellakin tehtävä työtä, jotta voisitte osoittaa minulle tällaisen vakuutusyhtiön kaatumisen. Siis mitä tulee ex ante rahastoon, niin se mielestäni on sellainen, joka sekoittaa vain asioita. Ymmärrän kuitenkin, että annettaisiin tällainen mandaatti eksanteraastolle, siis joka on komission ehdotus. Mutta vakuutusyhtiöt eivät joukkona kaadu, eivätkä ollenkaan. Mitä sitten tulee kansallisiin vakuutustakujärjestelmiin, niin niitä on kokonainen kirja. Ja sitten tällainen rahasto järjestelmä merkitsi siis valtavaa lisätyötä ja tuottaisi hyvin pientä hyötyä. Ja komissiohan tietää tietysti sen, että mitä on, tulee pääoma vaatimuksiin. Teillähän on minimipääomavaatimus ja sen jälkeen sitten pää, pääomavaatimus ja sen jälkeen vielä lisävaatimus. Ja samalla sitten on sellaisia virastoja, jotka tekevät talousarvioita. Eli kysymys on siitä, kuinka paljon ylipäänsä vaaditaan pääomaa. Meillähän on tällainen äh, asteikko, siis mielestäni tämä ehdotus ei, ei ole ollenkaan järkevä. Siinä alkuajatukseni ja olen valmis keskustelemaan tästä. Uh, Mr. Kiitoksia, herra Karassa, kansanpuolueen varjoesittelijä ja päässyt paikalle, koska hän on toisessa valiokunnassa. Puhuko täällä ehkä joku hänen puolestaan? En näe nyt ketään vapaaehtoista, mutta hän ei halunnut puheenvuoroa, joten Olle, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Well... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä ei ole helppoa. enemmän tai vähemmän olen samaa mieltä Peterin kanssa. Itse asiassa olen sitä mieltä, että selvitykset komission valkoisessa kirjassa eivät äh, väitä mitään sillä tavalla, että, että ne vakuuttaisivat minut, koska se millä tavalla he tämän asian esittävät ja toimivat, että se olisi tarpeen, mutta Peter tietysti on tässä asiantuntija. Minä itse asiassa olen ollut tekemisessä sijoittajan korvausjärjestelmän direktiivin kanssa ja siinä myöskin ollaan keskusteltu talletussuojajärjestelmistä. Mutta riittäneekö tämä, kun ajatellaan tätä takujärjestelmää ja valkoista kieliä, koska vakuutukset ovat ihan eri juttu, kuten Peter tuossa sanoi. Kuluttajan suoja on ykkösasia komissiolle, eikö se tule katetuksi ja solvenssi kakkosella monella tavalla, kuten Peter sanoi. Tämä on ehkä kummallista, koska minun kysymykseni eivät nyt liity esittelijään äh, tai vaan komission kilpailukysymykset taas. Ovatko ne otettu huomioon tässä valkoisessa kirjassa äh, niin kuin pitäisi? enkä ole vakuuttunut tästäkään itse asiassa. Rahoitusvakaus, eh, vakuutuksiin liittyvät ongelmat eh, rahoituskriisin aikana, mahtoiko niitä olla. Ja tässä valkoisessa kirjassa itse asiassa mainitaan eh, vakuutusyhtiöt Euroopassa ja se, kuinka ne selviytyvät. Niitä ei ole montakaan, jotka menivät nurin joutuvat maksuvaikeuksiin, niin että minä puolan äh, harmonisointia, koska jos ajatellaan, että yhtenäismarkkinat toimisivat, me tarvitsemme rajat ylittävää toimintaa, mutta onko tämä oikea tapa? Ja tietysti yksi kaikkein järkevimmistä jutuista on juuri tämä eturahoitettu järjestelmä. Ja kuten tiedät, ja täällä valiokunnassa on enemmistökin, joka on sitä mieltä, että meidän täytyy tietää, kuinka paljon me sijoitamme tähän rahoitusjärjestelmään pankkeihin ja niin poispäin, kuinka ne sitten maksavat puolestaan, ja ne eivät maksa euro, euroa, kruunua tai puntaakaan, vaan kuluttajat ovat maksumiehinä. Ja onko tämä sitten hyvä toimivalle eurooppalaiselle markkinalle. En tiedä, kuten kuulette, olen vähän hämmentynyt tässä ja luulen, että meidän pitäisi käydä kunnollinen keskustelu tästä asiasta valiokunnassa ja myöskin sitten varjoesittelijöiden kesken. Haluaisin kuulla eri ryhmien näkemykset juuri tästä nimenomaisesta ehdotuksesta ja kuinka sitten lähdemme tätä asiaa käsittelemään. Ja olen kovin innokas kuulemaan komission näkemyksen, koska minut on vakuutettava, jotta tai tarvitaan voimakkaampia argumentteja tätä ehdotusta tukemaan. Tämä on minun johtopäätökseni tästä asiasta. Olen epävarmalla pohjalla, hyvin, hyvin epäileväinen asian suhteen. Vicky. Thank you, and I'm... Kiitos. Kiitoksia paljon siitä, että nyt ollaan etuajassa. Pelkään pahoin, että missä siinä esittelijän puheenvuoron. No, saanpa hänenkin liikunta kun juoksen täällä parlamentin käytäviä edes taas. Minä olin hieman hämmentynyt siitä, tämä koko tästä vakuutustakujärjestelmästä. Miksi se on niin kovin erilainen kuin pankkiala? Kun on kyse ajoneuvovakuutuksesta tai henkivakuutuksesta, ei niitä riskejä voi verrata toisiinsa. Eivät vakuutusyhtiöt ole samanlaisia kuin pankit, eivät ne ole niin kytkyksissä kesken, joten mahdollisuus, että vakuutusyritys menisi konkurssiin ei millään tavalla ole yhtä suuri riski kuin pankkialan riskit. Sen vuoksi massiiviset ex ante varat eivät ole tarpeellisia, koska olosuhteet perusvakuutusten suhteen ovat kunnossa. Jäljenvakuutus on tietysti kirjaisen, mutta kun yksi henkilövakuutuksista, liikennevakuutuksista ja muista tämän tyyppisistä tuotteista, ne ovat erillisten yritysten hallinnassa, ja mikäli on riittävästi pääomaa, Solvensi kakkosen sääntöjen mukaisesti, niin ne ovat kyllä turvassa. Tietystikään yh- yksittäistä vakuutusyhtiötä ei voi suojata konkurssilta. Sellaista on saattanut sen vuoksi. Täytyy olla jonkinlainen takujärjestelmä asiakkaan tilanteen turvaamiseksi. Joissakin ensinvaltoista on, joissakin ei. Voin ymmärtää, että tämä saattaa olla hämmentävä kuluttajan kannalta, kun he tarkastajat eri tuotteita, joita eri yritykset, jotka toimivat eri jäsenvaltioista käsin, heille tarjoavat. Ehdotus, että pitäisi saadaan täysin harmonisoitu identtinen järjestelmä jopa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Minun mielestäni tämä menee kyllä liian pitkälle. Kuluttajille voidaan muutenkin kertoa eri järjestelmien eroista parhaita käytänteitä voidaan vertailla ja jakaa keskenään. En usko, että tarvitsemme täysin rahastoidun rahaston tämän tueksi. Tietystikin hallinnollisia kustannuksia, hoitokustannuksia syntyy, ja mikäli tulee tällainen suuri vakuutusvaatimus, niin silloin näitä voidaan ryhmittää. Tämä olisi ehkä järkevämpi ehdotus kuin jotkut muut. Joten, kuten sanoin, en usko, että tarvitaan täysmittaista harmonisointia tässä, tällä tasolla, koska minun mielestäni tämä logiikka nyt ei tässä oikein päde. Yksi kysymys komission vaikutusarvioista. Sillä puolella ei ole tutkittu liikennevakuutuksia, samoin kuin henkivakuutukset ja muut vakuutustyypit täytyy ottaa huomion kohteeksi, tarkastelun kohteeksi tutkittavaksi. En oikein ymmärrä tätä logiikkaa, miksi liikennevakuutuksia ei ole tutkittu. Se siitä. Oh, Astrid. Astrid. Madame la présidente, moi je voulais pas. Kiitos puheenjohtaja. En haluaisi käyttää varjoesittelijän puheenvuoroa, koska en varjoesittelijä ole, vaan varjoesittelijän olisi oltava paikalla silloin, kun mietinnöstä keskustellaan. Sehän on mielestäni periaatekysymys. Minulla oli muita tehtäviä kuitenkin, niin en ole vielä ehtinyt perehtyä tähän mietintöluonnokseen, mutta minulla on tällainen primitiivinen kysymys, jonka haluan esittää esittelijälle. Meillä on Solvesi 2 ja meillä on uudet valvonta- ja rakenteet, siis vakuutusten valvontarakenteet. Eikö tämä riitä? Uh, thank you. I, I ought to... Kiitos. Minun täytyy nyt ehkä selittää vielä uudelleen. Herra Karas joutui menemään puhetta imkovaliokuntaan yritysten omistajaohjauksesta. Hän ei päässyt siksi paikalle, mutta hänen avustajansa on kyllä paikalla ja kirjaa kaiken muistiin, joten ei hän nyt täysin ole pimennossa. Uskoakseni voin pistää itseni puhelista, koska meillä on aikaa. Peter ja minä olemme kumpikin saaneet harmaita hiuksia Solvensi kakkosen osalta aiemmin, joten minulla on tässä suhteessa pieni suunnitelma takataskussani, mutta jätän tämän parempaan hetkeen. Soivensi kakkosen yhteydessä todettiin, että haluamme jonkinlaisen takojärjestelmän ja kehotimme komissiota menemään sille tielle. Ja puhuin myöskin Soivensi kakkosen laatimisen jälkeenkin asiasta. Nyt epätoivoisesti muistan, mitä kaikkea on, olen tullut sanoneeksi. Tämä avasi minun silmäni, kun havaitsin, miten voimakkaasti vakuutusala vastusti tätä ehdotusta jossakin jäsenvaltiosta. Tämä minua hieman yllätti, mutta kun tarkastelin asiaa tarkemmin, jotkut seikat käytännössä olivat käytännössä takuita, takujärjestelmä. He eivät halunneet mitään suurta etukäteen rahoitettua järjestelmää, joka toisi enemmän rahaa useampiin potteihin. Meidän täytyy tarkastella nyt huolellisesti tilannetta, koska eri jäsenvaltioissa on, elämä, on jo olemassa erilaisia vakuutusjärjestelmiä. Takuiden pitäisi olla jonkinlainen viimeinen vaihtoehto. Nyt ollaan vaaraisen lähellä niin suuren kuluttajansuojan tasoa, että tämä ei ole pelkästään kallista, vaan loppujen lopuksi kuluttaja ei enää ryhdy edes pohtimaan, mikä on kaikkein vaarallisinta, mitä voi tehdä. Tietystikin paineita on jatkuvasti sen suhteen, että nopeasti pitäisi saada takurahastoista rahaa sen sijaan, että pyritään vaikuttamaan ongelmaillakin muulla tavalla ja olisi enemmän kärsivällisyyttä. Meidän pitäisi kouluttaa myöskin ihmisiä. Niitä kaikkea ei voi saada heti paikalla. Tämä on sama juttu kuin pankkialalla. Yhtäkkiä saattaa olla, että ei ole rahaa elämiseen ja maksut erääntyvät. Ja tällainen todellakin saattaa tuhota ihmisen elämänlaadun mutta kun on kyse vakuutuksista, joskus voidaan todeta, että tietyt asiat ovat hieman kiireellisempiä kuin toiset. Voin yhtyä muihin äänenpainoihin ja todeta, että en kannata sitä, että otettaisiin käyttöön yhden koon ratkaisu ja standardoitaisiin ja harmonisoitaisiin kaikki ja pistettäisiin rahaa jonnekin tällaista varten, vaan pikemminkin toivoisin, että niin kuin Solvensi kakkosen yhteydessä peräänkuuluttaisimme takuita. Ei komissiota kannata kritisoida siitä, että se ei ole tehnyt ehdotustaan, taikka se on tehnyt ehdotuksensa pikemmin tulkikorjaa. Mutta ehkä nyt ei näin rankkaa asetta välttämättä tarvittaisi tässä vaiheessa. Minulla ei ole teillä muita puheenvuoropyyntöjä luettelossani, joten esittelijä mahdollisesti haluaisi kuulla vielä komissiota. Eikös joku esittänyt myöskin kysymyksen komission edustajalle? Olkaa hyvä. Thank you. Thank you for uh, the rapporteur, Peter. Um, kiitos esittelijälle, kiitos Peter ja kaikille puhujille tässä keskustelussa meidän valkoinen kirjamme itse asiassa luo vähimmäisharmonisointijärjestelmän, koska eri maissahan on tietysti eri järjestelmät ja niissä on eroavaisuuksia. Noin 12 maata EU:ssa on sellaisia, että niillä on tämän tyyppinen järjestelmä. Ne ovat erilaisia. Olemme nähneet soveltamisongelmia kun kyse on eri maiden asiakkaista, eri maiden tavoista ja kriisitilanteessa ja myöskin tässä valkoisessa kirjassa on luonnosteltu niitä syitä, minkä takia tällaista järjestelmää tarvittaisiin. Me olemme ottaneet opiksemme kriisistä ja kuten sanoitte, Solvenssi 2 ei eikä pysty luomaan täysin riskitöntä ympäristöä, rajat ylittävää toimintaa ja voi myöskin olla, että yritykset joutuvat toimimaan epätasa-arvoisesti eri maissa ja tietysti myöskin rahoitusmarkkinat voivat vaikuttaa tilanteisiin. Me nyt ehdotamme tässä todella minimijärjestelmää, vähittäisjärjestelmää ja tässä valkoisessa kirjassa on mainittu useita sellaisia osa-alueita, joissa tätä järjestelmää voitaisiin kaavailla ja tietysti olemme antaneet jäsenvaltiolle vapaat kädet sopeutua tai sopeuttaa tätä järjestelmää. Tulemme aivan loppuvaiheessa analyysissämme, kun analysoimme niitä kommentteja, joita tähän valkoiseen kirjaan olemme saaneet ja palaamme vielä äh, tämän kuulemisen tuloksiin. Ja tietystikin äh, olemme seuranneet keskusteluja ja äh, kerromme teille kaikki mahdolliset yksityiskohdat ja taustatiedot, jotka haluatte. Mitä tulee dealt with in, in other directives. Liikennevakuutuksen, niin tietysti se on oma juttunsa, mutta tietysti palaamme asiaan Ähm, mielellään ähm, äh, tämän valkoisen kirjan tiimolta, mutta oikeastaan olemme täällä nyt kuuntelemassa ja ottamassa opiksemme teidän kommentistanne. Kiitos. Also just Peter, vastatakseni vain joihinkin kysymyksiin, joita esitettiin. Ehditte, puhuitte jälleen vakuutuksesta, ja siinähän on kysymys äh, äh, liikeyritysten välistä toiminnasta siis itse asiassa business to business periaatteesta, jossa kuluttaja ei ole mukana. Mitä kollega, joka edustaa EPPtä, niin hän, hän haastaa nämä eri mietinnöt. Haluaisin sanoa, että on hyvä, että meillä on Solvesi 2, mutta se ei millään tavalla takaa sitä, että ei tapahtuisi tällaisia romahduksia. Ei ole minkäänlaisia takuita ehkä pelkästään vakuutustakujärjestelmässä. Ja kysymyshän on siitä, että me kävimme läpi tämän Equitable Life-yhtiön y- tapauksen yhteydessä. Ei mitään minimiharmonisointia komissiosta ole tapahtumassa. Jos pyydätte jotain ex ante ja näitä eturahoitettuja järjestelmiä, niin silloinhan kysymys on täysharmonisoinnista, maksimista – jos katetaan luonnolliset ja juridiset oikeushenkilöt, meidän täytyy silloin palata ex post-järjestelmään tai saada jonkunnäköinen normi, ehkä luottaa siihen, että sekä komitea saisi aikaan jonkunnäköistä johdonmukaisuutta kautta linjan, mutta en tätä ehdotuksen logiikkaa pysty seuraamaan. 95,5 prosenttia vuodessa tai siis, siis monihan ajattelee, että tässä on kysymys pankkitoiminnan tapaisesta toiminnasta. Mielestäni kuitenkin tässä on kysymys ylireaktiosta ja se täytyy lopettaa. Olemme menossa liian pitkälle. Right. Uh, thank you very much. Um, I will remind... Kiitos paljon. Haluaisin muistuttaa teitä nyt siitä, että tarkistusten jättöaika on siis mietintöluosta käsitellään helmikuun 28. päivä, joten on, sinulla on kuukausi aikaa laatia mietintö, Peter. 11. maaliskuuta on tarkistusten jättöaika ja 13. maaliskuuta käsitellään asiaa ja tämän pitäisi tulla sitten kesäkuussa täysistuntoon. Tämä on suunnitelma tällä hetkellä. Minulla ei ole mitään muuta kohdassa muut asiat, joten voin kertoa teille, että seuraava kokous on tiistai ensimmäinen helmikuuta kello yhdeksältä. Ja sitten sitten taas kolmelta iltapäivällä. Kokous on loppui etuajassa. Kiitos siitä.